Hyvät kollegat, voinko pyytää teitä istuutumaan paikoillenne, koska meidän eh, tämän ensimmäisen kohdan esityslistan puhujat ovat tulleet paikalle, joten ehdotan, että voimme käynnistää tämän aamuisen kokouksen kohdassa 14. Annan nyt puheenvuoron tilannearvioinnin luomiseen, tilannearvion selonteosta Arminta Silva, joka edustaa äh, sosiaalilainsäädäntö- ja työllisyyspääosastoa työllisyyspääosastolla. Hän kertoo, missä vaiheessa tämä tilanne on osapuolten välillä. Meillä on tästä tietty perusasiakirja. Keskeiset panokset tässä keskustelussa mielipiteen vaihdossa ovat tietysti seurantaolosuhteet tämän sopimuksen suhteen, sopimuksen, johon työmarkkinaosapuolet pääsivät. Siis haluamme valvoa tätä sopimusten toteuttamista. Pää... Arvoisa pääjohtaja, olkaa hyvä. Saatte ensimmäisen puheenvuoron noin kymmenisen minuuttia, jos sopii. Kuuntelemme teitä erittäin mielellämme. Good morning. Uh, and Hyvää huomenta. Ja kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että komissio kutsuttiin tänne selvittämään asian tilaa mitä tulee työmarkkinaosapuolten välisiin sopimuksiin. Kuten tiedätte, Euroopan unionilla on toimivaltansa puitteissa mahdollisuus tukea työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua Euroopan tasolla ja artiklan 155 mukaisesti sopimuksessa työmarkkinaosapuolet voivat neuvotella sosiaalipoliittisia sopimuksia ja pyytää niiden täytäntöönpanoa neuvoston direktiivien kautta. Tätä menettelyä on käytetty jo muutaman kerran sektorikohtaisesti tai tietyllä teollisuuden alalla ja direktiivien joukossa sosiaalialalla on monia sellaisia, jotka ovat lähtöisin tällaisista sopimuksista, esimerkiksi vanhempainloman direktiivi, osa-aikatyö, määräaikatyö ja useat alakohtaiset työterveys- ja turvallisuus- ja työaikadirektiivit. Vuonna 2012 eurooppalainen alakohtainen vuoropuhelu on johtanut kahteen sopimukseen, joiden osalta on pyydetty täytäntöönpanoa EU-direktiivin kautta. Yksi sopimus koskee työaikaa sisävesiliikenteessä ja toinen koskee kampaamoiden työterveys- ja turvallisuuskysymyksiä. Molemmista sopimuksista neuvoteltiin työmarkkinaosapuolten aloitteen pohjalta. Lisäksi alakohtainen sopimus työolloista merikalastusalalla on saatu päätökseen. Tarkoituksena on saada aikaan täytäntöönpanoa lainsäädännön kautta. Työmarkkinaosapuolet saanevat keskustelut työaikadirektiivin uudistuksissa päätöksen tämän vuoden loppuun mennessä ja sitten on pyydetty täytäntö, pyydetään ilmeisesti täytäntöpanoa lainsäädännön kautta. Molemmissa tapauksissa neuvottelut aloitettiin komission kuulemisen kautta. Täytäntöönpanoon mahdollisuudet määritellään monissa komission tiedonannoissa, tuorein niistä on vuodelta 2002. Menettely, kuten me tulkitsemme sen, ei mahdollista sitä, että neuvosto muuttaa työmarkkinaosapuolten välistä sopimusta. Neuvosto voi sopia siitä, että tehdään sopimuksen määräyksistä sitovat komission ehdotuksen mukaisesti tai olla ehdottamatta tätä. Ja Parlamentille ilmoitetaan tästä menettelystä, mutta parlamentilla ei ole mitään suoraa roolia. Komission aloite oikeus muuttuu tässä niin, että komissiolla ei ole tarpeen tehdä aloitetta neuvoston suuntaan, mutta kuten tiedonannoissa, jotka mainitsin, on selkeästi sanottu, komissio on sitoutunut arvioimaan näitä sopimuksia. Ja jos komissio ei ehdota täytäntöönpanoa lainsäädännön kautta näin ei ole tähän mennessä käynyt, niin silloin komission on kerrottava työmarkkinaosapuolille, miksi tällainen päätös on tehty. Komission arvioinnin tulisi keskittyä oikeudellisiin kysymyksiin, eli siihen, miten hyvin tällainen sopimus on yhteensopiva nykyakiin kanssa, ja katsomaan, minkälainen vaikutus on PK-yrityksiin ja miten laajat tahot ovat neuvotteluissa mukana. Jos sopimukset eivät ole lähtöisin komission kuulemisesta, kuten Kampamaalalla nyt on ja sisävesiliikenteen osalta, komission tulisi myöskin arvioida sitä, kuinka sopivaa on lähteä Euroopan tason toimiin. Kuten tiedätte, näiden sopimusten joukossa kampaamoalan työterveys- ja turvallisuuskysymys on saanut kohteekseen kritiikkiä kysymyksiä erityisesti joistain jäsenvaltioista. Tämä sopimus perustuu keskeisten työmarkkinaosapuolten pitkäaikaiseen työhön. Siellä on kerätty tieteellistä tietoa erityisistä riskeistä, erityisesti ihoongelmat, hengitystyöongelmat, jotka ovat mahdollisesti johtaneet siihen, että eläköitymisikä on melko alhainen tällä alalla. Samalla on katsottu hyviä käytäntöjä ja hyvää lainsäädäntöä, äh, esimerkillistä lainsäädäntöä joista jäsenvaltioista – Kritiikki ei sinänsä kiellä sitä, että tällä alalla on selkeitä terveysongelmia. Ongelmia, jotka osittain ovat esillä nykylainsäädännössä. Joihinkin ongelmiin on puututtava, koska jotkut määräykset tässä sopimuksessa ovat ilmeisesti liian yksityiskohtaisia eivätkä suhteellisia toissijaisuusperiaatteen mukaisia – Työllisyyspääosasto komissiossa tutkii tarkkaan tätä sopimusta ja tulossa olevia nykysääntöjen valossa. Tämä tarkoittaa sitä, että analysoidaan, miten edustava tämä sopimus on, mitä vaikutusta sillä on pk-yrityksiin ja sitten analysoidaan mahdollisuuksia yhdistää tämä nykylakiihin. Mitä ei tapahdu yhdessä yössä? Meidän pitää perinpohjaisesti katsoa, miten sopimus vaikuttaa, katsoen kustannushyötyanalyysejä, joihin on nyt lähdetty. Tutkimusten tulokset ja vaikutusten arvioiden tulokset annetaan julkisesti kaikkien käyttöön. Kollegion päätös ehdottaa neuvostolle näitä sopimuksia hyväksyttäväksi perustuu näiden arvioiden varaan. Toivon, että saamme nämä vuoden 2013 puolivälissä päätökseen. Nämä ovat siis ne toimet, joita meillä on suunnitteilla, jotta voidaan käsitellä tätä tilannetta. Tulevaisuutta ajatellen, vähän pidemmällä aikavälillä, me tunnustamme sen, että on tarpeen katsoa yksityiskohtaisesti pano periaatteita artiklan 155 osalta sopimuksessa niiden periaatteiden valoissa, jotka koskevat älykästä säätelyä. Komissio halua kunnioittaa työmarkkinaosapuolten itsenäistä asemaa aivan selvästi, mutta komissio haluaa pitää aloiteoikeudestaan kiinni ja haluaa huolehtia siitä, että kaikki lainsäädäntöaloitteet myöskin kunnioittavat älykkään sääntelyn periaatteita, suhteellinen tilanteeseen sopiva lähestymistapa. Meidän pitäisi myöskin oppia kokemuksesta, jota on saatu viime vuosina – monien työmarkkinaosapuolten sopimusten täytäntöönpanon kautta lainsäädännön turvin. Nyt pohdimme sitä, miten voitaisiin päivittää ja selvittää täytäntöönpanon sääntöjä tällaisissa yhteyksissä. Tuorein tiedonanto tällä saralla on 10 vuoden ikäinen, se on vuodelta 2002, joten päivittämisen tarvetta näiden periaatteiden osalta varmasti on kokemuksen valossa. meidän täytyy selkeästi viestiä myös työmarkkinaosapuolten suuntaan, että kuten muiden aloitteiden osalta, näissäkin aloitteissa pitäisi voida osoittaa, että ne tuovat selkeää lisäarvoa ja parannusta tilanteeseen. Kiitos. Merci beaucoup. Euh. Kiitos paljon. Tällä hetkellä, jolloin Euroopan neuvosto, sosiaalikomitea ja ILO ovat osoittaneet kaikki olemassa olevat puutteet siinä, kuinka noudatetaan keskeisiä periaatteita työmarkkinaosapuolten välisessä vuoropuhelussa ja myös TES-neuvotteluissa on erittäin tärkeää, että me voimme nyt tässä tehdä tilannearvion. Minulla on aika paljon kysymyksiä itselläni, mutta ensin annan kollegoiden puhua. Kuka haluaa aloittaa, avata tämän keskustelun? Edustaja Serkas. Falm. No, monsieur Serkas, olkaa hyvä. Si, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. No, tätä asiaa ei varmaan tänään saada päätökseen, koska tässä on vakavia ristiriitoja. Ei pelkästään siksi, että nyt puhutaan konkreettisista kampaamoalan sopimuksista, vaan tässä puhutaan nyt perustuslaillisesta kysymyksestä. Kyse on EUn peruskysymyksistä ja olen katsonut sopimusta EUn toiminnasta. Ja siellä on aika selvään osoitettu, että työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu, jos toivotaan, niin jos toivotaan, niin voidaan luoda sopimuksia tältä pohjalta. Ja sitten EUn sopimuksia tehdään jäsenvaltioissa artiklan 153 artiklan pohjalta, kun komissio on sen hyväksynyt. Eli tämä on aika selvä asia. Neuvosto voi tehdä mitä haluaa tai mitä pitää hyvänä, vaikkakin se olisi epäloogista ja työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun vastaista. Mutta komission on sovellettava kriteereitä näissä sopimuksissa ja komissiohan on perussopimusten valvoja. Ja mielenminnustani minun pitää tehdä niin kuin historiallisesti on tehty, eli katsoa mikä sopimus on allekirjoitettu osapuolten taholta, jotka ovat sopimusosapuolia. Ja Tämä on oikeudellisesti ja poliittisesti pätevä. Ja nyt halutaan poistaa sitten työmarkkinaosapuolilta kyky luoda tällaiset oikeudelliset sitovat sopimussuhteet työsuhteessa. Ja tässä on sanottu, että näissä ei saa olla mitään ulkopuolisia seikkoja. Ja tässä nyt hyökätään EUn perusperiaatteita vastaan. Ja se, mitä juuri saimme kuulla komissiolta, niin meillähän on tässä on 7-8 jäsenvaltion laatima kirje, jossa nyt lobataan ja painostetaan komissiota, jotta se ei tekisi sitä, niin kuin historiallisesti on tehty, kun on katsottu näiden työmarkkinaosapuolten roolia. Ja on erittäin vaarallista, että nyt tällä tavalla on hyökätty toimivaltuuksia vastaan – ja haluaisin komission edustajalle sanoa, että minun ryhmäni tukee komissiota, jota se tekee kaikki tehtävänsä, eikä anna vaikuttaa itseensä tai lähteä vaaralliselle tielle jäsenvaltioiden toivomuksesta. Sitten pienempi kysymys. Käyn läpi tämän raportin jäsenvaltiosta saan Puola, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Suoma, Suomi, Viro, Romania, Ruotsi ja Slovenia ja Kroatia. Eli haluaisin tietää, miten jäsenvaltio, joka ei ole vielä EU-jäsenvaltio, voi olla mukana tässä kirjeessä, joka on osoitettu komissiolle. Kiitos. Ehm, er Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Falbr, olkaa hyvä. Já plně podporuji to, co řekl Alejandro. Mám stejný... Kiitos, minä tuen aivan täysin Alejandron sanomaa. Olen hänen kanssaan aivan samaa mieltä. Ja haluaisin kysyä komission edustajalta jotain. Hän puhui siitä, että valmistellaan uutta työaikadirektiiviä. No, me tiedämme, mikä tulos oli edellisen kanssa, eli mitä haluatte nyt kirjata työaikadirektiiviin. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin minä itse esitän muutaman kysymyksen eh, herra Dasilvalle. Mm, minulla ei ole enää tässä edessäni tämän kuuluisan kirjeen päiväystä, jossa puhutaan niistä vastarintaihmisistä, jotka siis vastustavat näitä sosiaalisen vuoropuhelun päätelmiä. Olisin hyvin kiinnostunut tietämään, koska tämä kirje todella lähetettiin. Haluaisin ymmärtää myös vähän tämän rinnakkaisen tien, kun puhutaan sisävesiliikennesopimuksesta ja toisaalta kampaista, jos on kunnon kyse sisävesiliikenteestä. Minulla on sellainen tunne, että siinä te te todella pystyitte etenemään, ei tullut mitään esteitä. Siihen sopimus saatiin lyötyä luku 15. helmikuuta, mikä on nyt tuleva toimintatapa. No toinen asia ovat sitten kampaajat. Sopimus on päivätty 26. huhtikuuta. Vaikutusten arvioita odotetaan, koska te päätätte niistä, kuka tulee sen suorittamaan toimitteko te aina samalla tavalla? Vous avez dit que te sanoitte, että kun on kyse sopimuksista, jotka, joissa pitää tutkia vielä joitakin kriteerejä, että siitä todella voisi tulla osa lainsäädäntöä. Jos puhutaan kampaussektorisopimuksesta, miten teidän tarkastamanne kriteerit ovat suojattuja tai katettuja, kun te puhutte esimerkiksi edustuksellisuudesta? Voitteko te vetää mm, ristin ruutuun jokaisen kriteerin kohdalla? Eli päästy sopimukseen, joka olisi sopusoinnussa eurooppalaisen lainsäädännön kanssa. Tässä muutama kysymys teille aluksi. Odotan teiltä vastausta. Kiitos. Oui, euh, je vais essayer de, de... Yritän vastata näihin kysymyksiin. Ensin tämä kirjeen päivämäärä, jonka saimme Hollannin sosiaaliasioiden valtiosihteeriltä ja yhdeksältä jäsenvaltiolta ja Kroatialta, eli 25. lokakuuta 2012. Ja tällä hetkellä yritämme saada aikaan sopimusta sisävesiliikenteestä, sisävesiliikenteestä ja kampamaalasta ja samalla tavalla teemme tutkimuksia syyskuun alusta lähtien – ja kun kävi ilmi, ettei saatu työmarkkinaosapuolilta tiettyjä tietoja ja analyysejä, joiden avulla olisi voitu arvioida eroja sääntöjen välillä, joita on hyväksytty, ja sääntöjen välillä, joita sovelletaan paikan päällä eri jäsenvaltioissa. Ja myöskin tietoja, joiden avulla voidaan ymmärtää, millainen taloudellinen sosiaalinen vaikutus tällä on työolosuhteisiin, kun ajatellaan uusia sääntöjä verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen. Näitä tätä pyysimme työmarkkinaosapuolilta esimerkiksi sisävesiliikenteen osalta, mutta emme saaneet tarvittavia tietoja, joten olemme päättäneet käynnistää tutkimuksia, joiden avulla voimme paremmin ymmärtää, miten uudet säännöt vaikuttavat työolosuhteisiin tällä alalla. Eli ulkoiset konsultit tekevät kaksi tutkimusta, ne on jo käynnistetty. Yksi koskee sisävesiliikennettä ja toinen kampaamoalaa. Eli näissä tutkimuksissa saadaan sitten vastauksia. Sen suhteen, millaisia kustannushyödysuhteita on sosiaalisesti ja taloudellisesti ja sitten edustuksellisuuskysymystä on jo tarkasteltu tutkimuksissa, joita on tehnyt Dublinin työolosuhteiden parantamisen yhteydessä. Ja meillä on jo kuva siitä, millainen edustuksellisuus on, kun ajatellaan näiden kahden sopimuksen allekirjoittajaosapuolia. Sitten yhteensopivuuskriteerit eurooppalaisen lainsäädäntöön – No, tätä työtä me hoidamme. Ja me olemme jo aloittaneet tämän työn. Sitä on tehty jo jonkin aikaa. Eli olemme jo e-, edistyneessä vaiheessa ja nyt täytyy sitten arvioida näitä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Ja meidän täytyy siis todellakin ymmärtää, millaisia eroja on eri jäsenvaltioiden välillä ja se, mitä on sitten ehdotettu. Sitten vaikutusten arviointi ja tämä älykäs sääntely. Nämä menettelyt paranevat. Tällä hetkellä lainsäädäntöehdotuksemme ovat enemmän pohjautuneet faktoihin kuin vielä kymmenen vuotta sitten. Kaikki sen tietävät. Ja meidän täytyy soveltaa samaa periaatetta myös sopimuksiin työmarkkinaosapuolten välillä. Komissiolla tietysti on oikeus ja velvollisuus noudattaa työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun tuloksia, mutta kun osapuolet pyytävät, että komissio tekee lainsäädäntöehdotuksen neuvostolle, niin komission täytyy arvioida myöskin tämän ehdotuksen laatua. Komissio ei ole mikään postilaatikko, vaan sillä on aloiteoikeus ja se toimii tässä niin kuin muissakin lainsäädäntökysymyksissä. Ja mielestäni kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi saada komissiolta elementtejä, joiden avulla ne voivat tietää, miten lainsäädäntö sitten vaikuttaa heihin, koska hehän joutuvat sitä sitten panemaan täytäntöön. Komissio on siis saanut tämän kirjeen. Siinä on otettu kantaa tietyissä jäsenvaltioissa, ja se nyt ei kuitenkaan muuta komission mieltä. Komissio päätti näistä tutkimuksista jo ennen kuin se sai jäsenvaltiolta tämän kirjeen. Sitten oli myöskin kysymys, joka liittyi direktiivin uudistamiseen, eli direktiivi, työaikadirektiivi. Ja tulevina viikkoina tai ehkä tulevina päivinä odottelemme neuvotteluiden tuloksia työmarkkinaosapuolten välillä – ammatin välisistä kysymyksistä, eli Business Europe. Ja nämä neuvottelut on käynnistetty vuoden 2011 lopulla. Ja neuvotteluiden tulokset sitten esitellään ehkä tulevina päivinä tai viikkoina. Eli odottelemme tuloksia emme vielä tiedä, millaiset tulokset ovat, ja komissio sitten analysoi näiden neuvotteluiden tuloksia, ja sitten se esittelee tulokset analyysin kerran. Ja sen jälkeen kollegio voi sitten tehdä päätöksensä. Serkas, olkaa hyvä. Pues la respuesta del señor Silva herra da Silvan vastaus tuo minulle uusia kysymyksiä, koska on selvää, että komissio ei ole vain ö, kartan laatia, vaan se pitää tehdä analysointia ja arviointeja, mutta pitää analysoida ja arvioida ei vain laatua, kuten herra da Silva sanoi, vaan myös periaatteita jotka löytyvät tästä kirjeestä ja perussopimuksesta ja myöskin mitä viranomaisten roolin per, pohjalta löytyy ja mitkä ovat perusoikeuksien lähteet Euroopassa. Minä haluaisin tietää, että tämä menettelytapa näissä kahdessa tapauksessa? Onko se täsmälleen sama, mitä on tähän asti toteutettu, jos katsotaan historian perspektiivistä? En minä tässä viittaa vaan <clears throat> jäsenvaltioiden kirjeeseen, vaan mielestäni tässä nyt syvennetään ongelmaan, koska ennen kuin tämä kirja lähti liikkeelle, ennen kuin se lähti jäsenvaltiolta, niin oli tietty kannanotto kampaamoalan yhdistyksissä, jäsen, ammatillisissa järjestöissä, <clears throat> yhdistyissä kuningaskunnassa, jossa sanottiin, että kaikki tämä on työntekijöiden oikeuksien vastaista. Myös Alankomaissa on myös tällaista vastaavaa nähty. Eli nyt meillä on tässä kyse jonkunlainen neuvoteltu painostus työnantajasektorin puolelta jossakin jäsenvaltioissa. Eli me voimme todeta, että paine on suurta. Me voimme tietää me voimme todeta sen, mutta sillä ei ole mitään arvoa, koska siitä ei ole kuitenkaan Euroopan tasolla neuvoteltu asiallisesti kahden osapuolen välillä. Ennen kuin tämä kirje oli kirjoitettu, koska haluaisin sanoa herra Da Silvalle, onko tässä nyt tehty minkäänlaista kunnollista ar- erilaista arviointianalyysiä, analyysiä, jos ajatellaan, mitä on tähän mennessä toimittu. Tämä on minun konkreettinen kysymykseni. Nyt menetelläänkö tässä samalla tavalla analyysien kanssa kuin on tähän asti, vai onko komissio joutunut myös tämän painostuksen alle, että menettelytapoja pitäisi muuttaa? Minä haluaisin itse myös kommentoida muutama vastausta, josta kiitän teitä. Te sanoitte, että edustuksellisista on puhuttu Dublinissa. Dublinin säätiössä mielestäni tämä säätiö toimii hyvin, eli se on siis äh, tuottanut tuloksia tästä arvioinnista, jotka voitte varmasti meille kertoa yhteen sopivaadista eurooppalaisen lainsäädännön kanssa. Komissio tekee hyvin työtä ja ripeästi ilmeisesti tässäkin on nyt sitten edistytty. Voitte kertoa meille tilanteesta ja mihin sopimukseen on päästy siis jo viime helmikuussa. Toisaalta, jos sallitte, niin ihan yleisluontoinen kommentti. Sillä ei ole mitään tekemistä teidän vastauskykynne kanssa, mutta jos teillä on julkista keskustelua, pakko kirjata ylös, että, tässä, että komissiossa on kyllä vähän kahdenlaista ajattelutapaa. En ole koskaan ennen todennut, että tällainen tarkistus olisi toteutettu silloin, kun on kyse sixpackin toteuttamisesta tai twopackin toteuttamisesta. Voitte sanoa, että piti, piti pelastaa tämä työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu, sen olemassaolo jatkuvuus, mutta ei tässä nyt ole ihan samoista asioista kyse. Viimeinen kysymys. Te sanoitte, että komissio ei ole mikään postilaatikko, että sillä on aloiteoikeusmonopoli ja että se todella yrittää harjoittaa ja toteuttaa sitä kuitenkin tulee sellainen tunne, että sosiaalikysymyksissä se ei kuitenkaan aina toteuta sille kuuluvaa oikeutta. Ei ha- aloiteoikeus ja jos te ette todellakaan ole postilaatikko, kun on kyse työmarkkinaosapuolten välisistä sopimuksista, miten te tulette toimimaan tämän kirjeen suhteen? Koska tämä kirjahan loukkaa teidän aloiteoikeusmonopolia, jos ajatellaan osapuolia. Haluatteko te säilyttää oman liikkumavaranne? Teidän pitäisi vaatia sitä ainakin suhteessa jäsenvaltioihin. Mitä te aiotte nyt tehdä, kun odotellaan tässä tuloksia eri tutkimustuloksista, joita te olette käynnistyttäneet? Tehän jo ennakoitte, että tämä jäsenvaltioiden kirjan suhteen tulee ongelma, joka vähän jäädyttää, vähentää teidän aloiteoikeus oikeusmonopolien tulee muitakin kysymyksiä mieleen, mutta en halua venyttää tätä esityslistan kohtaa pidemmäksi, eli pidättäydyn nyt tähän ja kiitän etukäteeni vastauksista. Anteeksi, anteeksi, vielä yksi, yksi kysymys. Työaikadirektiivistä otitte sen esille. Voi hyvin todeta, että sama menettely on siellä tekeillä käynnissä, anteeksi, mutta jo tämän lainsäädäntökäyden alussa jo komission vastaus oli se, että jottei lähdetä uudestaan käsittelemään työaikadirektiiviä aloitteellisuutta, vaan sanottiin aina, että osapuolten, työmarkkinaosapuolten pitää päästä sopuun. Me olimme aina pohtineet sitä, että jos nämä osapuolet eivät pääse sopuun, tai jos on so, päästään sopuun, silloin komissio käynnistää prosessin. Jos sopuun ei päästä, silloin komissio käyttää aloiteoikeuttaan. Mutta jos ajatellaan että sopimukseen ei päästä osapuolten välillä. Tai vaikka he pääsisivät sopimukseen esimerkiksi työaikadirektiivistä, niin nämä samat kymmenen jäsenmaata voivat yhä laatia saman kirjeen. Ja silloin tilanne on aivan jumissa. Eikä mitään vastuullisuutta voida edellyttää työmarkkinaosapuolilta, jos ajattelemme eurooppalaista lainsäädäntöä ja yhteiskuntamallia, yhteiskuntamallia josta myös komission puheenjohtajakin on maininnut, kun on kyse unionin kilpailukyvystä. Oui, euh, je, j'aimerais commencer par... Niin aluksi selvittäisin yhden asian. Meidän käyttämämme kriteerit, kun arvioidaan työmarkkinaosapuolten välisiä sopimuksia, ovat nyt samat kuin aikaisemmin, kuten Ferkas totesi. Eli analysoimme edustuksellisuutta ja sitä, miten hyvin se sopii Eurooppa-oikeuden kanssa yhteen miten se vaikuttaa pk-yrityksiin ja sitten puitesopimus, joka saatiin päätökseen työmarkkina välillä ilman komissiota, niin siinä on analysoitu tämänkin sopimuksen lisäarvoa. No, se on mainittu tässä tiedonannossa, johon viittasin vuonna 90-luvulla ja vuonna 2002 ja se on sama. Sitten vähän vaativampi kohta, kun katsotaan näitä määriä ja faktoja analyysistamme. Ja historia on osoittanut, että tässäkin on tapahtunut kehitystä, kun ajatellaan komission ehdotuksia Niinhän kaikkiin tällä hetkellä liittyy vaikutusten arviointi, jossa on käytetty määrällisiä kriteereitä ja historiallista kehitystä. Ja haluamme soveltaa näitä samoja periaatteita, jotta voimme paremmin analysoida samoja kriteerien pohjalta, niin kuin aikaisemminkin. Se on muutu, ei muutu. Ja toistan vielä, että näin meillä on enemmän faktoja käytössämme kuin jos tieto saataisiin vain työmarkkinaosapuolilta. Ja sitten on paljon esimerkkejä siitä, että komissio saa kirjeitä joko jäsenvaltioilta tai työmarkkinaosapuolilta tai joltain muilta liikkeiltä tai järjestöiltä, kun tiedetään, että komissio on valmistelemassa lainsäädäntöehdotusta, ja siinä nyt jollain tavalla halutaan painostaa komissiota tekemään sitä tai tätä. Ei se ole ensimmäinen kerta. Eli tähän kirjeeseen tietysti pitää vastata, mutta sillä ei varsinaisesti ole mitään vaikutusta siihen, miten sovelletaan komissiossa näitä kriteereitä. Eli kirjeeseen vastataan, mutta se on kirja niin kuin monet muutkin Monissa kirjeissä yritetään vaikuttaa komissiota toimimaan suuntaan tai toiseen. Sitten työaikadirektiivi ja neuvottelut. No, sovellamme samoja kriteereitä, se on selvää. Emme näe, miksi niitä ei sovellettaisi. Ja kun ajatellaan näitä analyysejä, joita on tehty, niin tulokset julkistetaan samanaikaisesti. Eli edustuksellisuustutkimusta ei julkisteta esimerkiksi ennen kustannushyötyanalyysiä, vaan samaan aikaan. Tiedot, joita meillä tällä hetkellä on edustuksellisuudesta, viittaavat siihen, että kriteerit on täytetty näissä kahdessa tapauksessa – eli kampaamoala kysymyksessä ja sitten sisävesi liikenteen osalta. Ja nämä tulokset julkistetaan samaan aikaan kuin taloudellisen ja oikeudellisen tutkimuksen analyysit. Muy brevemente, señora. Ihan lyhyesti, rouva puheenjohtaja, mutta uskon, että minun velvollisuuteni on nyt reagoida tähän Da vastaukseen minun oman ryhmäni tapauksessa. Emme kyllä tule pysymään tällä tiellä, analysoidaan kirjettä, jotka nämä jäsenvaltiot ovat kirjoittaneet, jos se asetetaan samalle tasolle kuin ne kirjat, joita komissio saa kansalaisjärjestöltä, jotka ovat aivan oikeassa, kun kertovat omasta näkemyksestään komissiolle. Mutta tässä on kyse lainsäädännöllisestä prosessista, jossa jäsenvaltiot puhuvat neuvostolle ja puhuvat komissiolle silloin, kun on mahdollisuus, mutta ei, niiden pitäisi eh, kuitenkin olla päättämättä, koska silloin kun komissio on aivan vapaa asettamaan omat kriteerit. Minun kysymykseni on ihan banaali, se on aika vakava kuitenkin sisällöllisesti ja, ja jos ajatellaan menettelytapoja. Ei kai komissio nyt ole niin mustasukkaisesti pidä kiinni omista aloiteoikeuksistaan. Uskon, että tämä keskustelu herra da Silvan kanssa päättyneet. Tähän emme nyt tällä erää pääse pidemmälle. Kiitän sydämellisesti siitä, että tulitte tänne keskustelemaan kanssanne ja katsotaan sitten, mitä, äh, mitä poliittiset ryhmät tai yksilöt tai valiokunnat voivat ottaa tästä opiksi tästä keskustelusta. No niin, näin olemme käsitelleet tämän esityslistan kohdan. Ja nyt sitten aikakone käyntiin. Tähän takaperin käsittelemme nyt niitä kohtia, joita piti käsitellä eilen, eli kohta 11 esityslistalta. On kyse yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaa liikkuvuus. Tässä on kyse lausunnosta jota Nadja Irsch meille ehdottaa Libe-valiokunnalle, jossa esittelijä on Jan Albrecht vihreiden ryhmästä. Nadja Hirsch, olkaa hyvä. Ja voitte esitellä meille teidän lausuntoluonnoksen. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Tällä hetkellä hän käytään, käydään tietosuojasta suurta keskustelua ja työllisyysvaliokuntana meillä on mahdollisuus antaa aiheesta oma lausuntomme. Minä olen pyrkinyt lausunnossani keskittymään tuohon artiklaan 82, koska siitä keskustellaan, anteeksi, live-valiokunnassa erityisesti keskustellaan muista artikloista paljon, ja siksi johdantosan kappale kappaleeseen ja tuohon artiklaan 82 liittyvät tarkistukseni. Meillä oli lyhyt varjoesittelijöiden tapaaminen aikaisemmin, jotta voimme sopia lähestymistavasta ja me sovimme, että keskitymme lähinnä tuohon artiklan 82, jotta voimme tuoda meidän kantamme julki, koska kaiken kaikkiahan keskustelua käydään sitten sisäasian valiokunnassa. Tähän mennessä artikla 82, joka liittyy työllisyyskysymyksissä henkilötietojen käyttöön, se on asetuksessa melko yksinkertaisesti esitettynä, joten muutama lisäkohta olisi paikalla. Keskusteluista on käynyt ilmi, että totta kai jäsenvaltioissa on hyvin vaihtelevia käytänteitä siitä, miten tietosuoja toimii työntekijöiden osalta. Ja siksi haluttiin heti aluksi muuttaa sanamuotoa niin, että ne jäsenvaltiot, joilla on korkeampi tietosuojan taso, voivat pitää siitä edelleen kiinni. Eli alkuperäinen muotoilu on nyt muuttunut niin, että sanotaan tämän asetuksen sääntöjen mukaisesti. Tämä antaisi ymmärtää, että ne jäsenvaltiot, joilla on korkeampi suojelun taso, voivat siitä korkeammasta tasosta pitää kiinni. Tärkeää oli myöskin se, että sopimukset, joita on usein myös tietosuoja-alalla tehty, ne otetaan myös huomioon ja näin on myös käynyt. Meidän tavoitteenamme on ollut myös se, että laaditaan tietyt vähimmäisstandardit. Tiedän, että taso vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen, mutta tässä esitetyt vähimmäistandardit mielestäni voivat luoda kuitenkin tietyn vähimmäistandardin, joka voi löytyä tästäkin asetuksesta. Esimerkiksi niin, että hyvin selkeästi ei voida työstää näitä tietoja ilman työntekijän antamaa lupaa, ja toinen liittyy valvontaan. Siis se, että salainen valvonta periaatteessa on kielletty optinen elektroninen tai akustinen elektroninen valvonta on myöskin kielletty silloin, kun on kyse lähinnä esimerkiksi tauko tiloista ja niin tiloista, joissa on lähinnä henkilökohtaiseen elämään liittyviä asioita. Samoin puhelimen, internetin käyttö ja niin edelleen työntekijän puolelta, että tämä otetaan myös esille että on olemassa tietyt sopimukset, että on ainoastaan rajallinen oikeus puuttua työn antajan puolelta. Meillä oli erityisen tärkeää myöskin vielä selkeästi mainita tietosuojan valtuutettu, koska mielestäni voidaan ihan hyvin ajatella, että tietosuoja valtuutettu, jotta hän voi huolehtia tehtävästään työpaikalla, ansaitsee myös aivan erityisen suojan. Lisäksi työntekijöiden henkilötietojen siirtäminen yritysryppäässä on mahdollista, kun siihen on hyvät syyt tai hoidetaan näin hallinnollisia menettelyitä, jotka ovat säännönmukaisia, kunhan se ei ole ristiriidassa henkilötyötä suojien kanssa. Kolmansien maiden kansalaiset käsitellään erikseen luvussa viisi. Yksi ehkä kiistanalaisimmista kysymyksistä on se, miten pitkälti työntekijä voi edelleen vapaaehtoisesti antaa luvan. Se, että tämä nyt jätettäisiin kokonaan ulkopuolelle, aiheuttaisi ainoastaan haittaa työntekijälle. Ajattelen esimerkiksi vapaaehtoisia eläkejärjestelmiä tai lastenhoitojärjestelmiä tai muita vastaavia. Siksi olen päättänyt tässä sanoa, että artikla 7 kohta 2 ei päde silloin, kun tiedon käsittelyllä voi olla taloudellisia tai muita etuja työntekijän osalta. Tämän pitäisi olla mahdollista edelleen yleisesti esimerkiksi voidaan selvittää, onko lastenhoidon tarvetta. Eli tässähän työntekijällä olisi taloudellisena etuna saada tarjouksena hyvä lasten hoitopaikka. Nämä ovat siis näitä ehdotuksia, joissa me olemme sitä mieltä, että todella kannattaa ajaa asiaa näin. Ich dass die Kommission materiell etwas verändern kann. Das sind sehr sensible Themen. Hier möchten wir nicht, dass die Kommission... Emme halua, että komissio käyttäisi näitä delegoituja säädöksiä. Ja kun kyse on teknisistä tai turvallisuusteknisistä standardeista, niin silloin olisi hyvä, että komissio aina välillä keskustelisi täällä näistä uusista kriteereistä ja sitten takaisin sen, että nämä standardit myöskin toteutetaan. Tässä siis nämä ehdottamamme muutokset. Tässä on tätä artikla 22 lainattu, mutta työllisyys- ja tietosuojakysymykset ovat niin tärkeitä, että meidän täytyy vähän laajemmin käsitellä näitä asioita. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 11. joulukuuta. Ja me yritämme myöskin sitten löytää kompromisseja, ja meillähän on jo kaksi varjoesittelijäkokousta suunnitteilla, koska tästä käydään vielä hyvin yksityiskohtaista keskustelua. Kiitos. Um, ähm, Aleksandro Serkas. Serkas ja, ja McIntyre. Eikä nyt tällä hetkellä muita. Eikö komissiosta kukaan halua käyttää puheenvuoroa? Selvä eli komissio sitten näiden jälkeen, mutta ensin verkas. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ikävä kyllä. Evelin Renier, joka on varjoesittelijämme, niin nyt kun on muutettu aikataulua mietinnön esittelyn osalta, niin hän nyt ei päässyt paikalle. Ja hän jätti minulle tiettyjä täsmennyksiä, jotka nyt välitän Hirsille. Ensinnäkin tämä lausunto on hyvin myönteinen, koska siinähän on hyvin selkeästi oltu yhteydessä varjoesittelijöihin ja keskusteluissa on käyty läpi ja tärkeitä asioita. Ja näissä tarkistuksissa tu mukaan paljon niistä huonnaiheista, joita meillä on tässä tärkeässä kysymyksessä, kun ajatellaan työntekijöidemme tulevaisuutta. Ja korostaisin vielä, että olemme neljästä kohdasta täysin samaa mieltä. Ja ehkä jäsenvaltiot myöskin voivat sitten laatia vähimmäistandardeja ja noudattaa tulkintaa, joka olisi hyvin myönteinen. Henkilöt, jotka hoitavat tietosuojakysymyksiä, ne ihmiset, joilla on tämä vastuu, niin heidän on saatava suojaa irtisanomisia vastaan esimerkiksi. Ja on selvää, että kaikki, mikä liittyy työntekijöiden yksityisyyteen, on otettava tämän suojeluksen alaisuuteen. Täytyy muistaa, mikä on työtä, mikä on yksityiselämää. Ja kuten totesitte, kaikki salainen valvonta pitää ehdottomasti kieltää, kun ajatellaan näiden tietojen luonnetta. Mutta me teemme tarkistuksia ja jatkamme tätä vuoropuhelua ja me katsomme, että tämä artikla 82 ei ole riittävä, jotta voidaan suojella näin monia etuja ja näin tärkeitä etuja, joista nyt tässä asetuksessa puhutaan. Eli meidän täytyy katsoa vielä, mitkä ovat meidän mielestämme tärkeimpiä kysymyksiä. Ja 250 työntekijää tarkoittaa, että 90 prosenttia työntekijöistä jäisi vaille ilman mitään suojaa. Eli meidän täytyy löytää ratkaisu, koska tätä ei voitaisi soveltaa 90 prosentissa tapauksia, kun ajatellaan työntekijöitä Euroopassa. Ja on tärkeää, että ammattiyhdistykset ja työntekijät ja työntekijöiden edustajia kuullaan ja että he ovat mukana, kun laaditaan näitä sääntöjä, koska heillä on parhaiten tuntemusta työpaikastaan ja siitä, miten yrityksen sisällä toimitaan, missä on ongelmia, mitkä ovat sitten suurimpia potentiaalisia ongelmia. No, meillähän on sitten näitä mustia luetteloita työntekijöistä, jotka ovat vaikka ammattiyhdistyksiä tai jotka vaativat parannuksia työterveysolosuhteisiin. Ja meidän täytyy panna piste näille asioille, joita jos esimerkiksi kierrätetään tällaisia mustia listoja postitse tai muuten. Ja meidän pitäisi yrittää välttää tällaisia käytänteitä, jotka ovat vapauden vastaisia, perusvapauksien vastaisia, ja niitä käytetään uuden teknologian avulla, jolla voidaan hyvin laajalle levittää tällaisia uhkauksia. Tällaiset rekisterit ovat sitten myöhemmin mahdottomia poistaa. Ja erittäin tärkeää meille on se, että tarkastelemme nyt tätä asiaa hyvin ja että muistamme selvästi, että kun on konflikteja, ristiriitoja materiaalisten tarpeiden ja muiden tarpeiden välillä, ja kun ne ovat ristiriidassa siis työntekijöiden perusoikeuksien kanssa, niin silloin tämä on suojelusääntö, ja erityisesti tässä valiokunnassa meidän täytyy hyväksyä tämä kysymys, joka on hyvin monimutkainen ja kaikkien ryhmien ja esittelijän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta saamme aikaan paremmat säännöt ja uskon, että se on mahdollista. Kiitos. Madame McIntyre. Rova McIntyre, olkaa hyvä. You. Kiitos Ensin haluaisin kiittää valmistelijaa kovasti hänen tekemästään työstä tämän lausunnon kanssa ja hyvin syyneestä yhteistyöstä. Mielelläni teen yhteistyötä edelleen varjaesittelijöiden kokouksissa. Me uskomme, että koko ajatus tässä on se, että saadaan selvyyttä yrityksille kautta Euroopan, jotta yritykset tietävät, mitä heiltä vaaditaan. Eli jos tämä asetus nyt sisältää tuon työllisyyteen liittyvän artiklan 82 on hyvin selvää. On hyvin tärkeää, että selvästi sanomme, mitä haluamme jäsenvaltioilta, emmekä säätele liikaa. Ja erityisesti se, että sanomme asiat selvästi yrityksille. Minä aina mainitsin tällä pienet yritykset, mikroyritykset, jotka voivat kärsiä erityisesti kautta Euroopan. Meidän on otettava myös huomioon se, että monissa jäsenvaltioissa on olemassa olevaa hyvää, hyvin toimivaa tietosuojalainsäädäntöä. Joten meidän pitäisi huolehtia siitä, ettei tämän ehdotuksen kautta rajoiteta nykytoimia jäsenvaltioissa, joten tarvitsemme joustavuutta. Samalla tarvitsemme korkeat standardit. Meidän on luotava sellaiset puitteet, jotka mahdollistavat muiden jäsenvaltioiden sellaisten, joissa riittävää tietosuojaa ei ole – luoda sopivat olosuhteet. Erityisesti artiklan 82 osalta meillä on huolenaiheita, kun ei puhuta avoimuudesta, siitä, miten suhteellisesti ja kerätään, miten tieto on turvassa ja miten tietoa säilytetään ja tietävätkö työntekijät miten tietoja säilytetään, mutta kaikkein suurin huolenaiheemme on se, että haluamme välttää tilanteen, jossa komissiolla on työllisyyden alalla delegoituja toimivaltuuksia ja meitä huolettaa tässä, että saattaa syntyä vaikutuksia, joita ei ajateltu toimivallan osalta, jotta komissio tällaisessa tapauksessa voisi nopeasti muuttaa sääntöjä. Tämä on asia, joka huolestuttaa meitä kaikkein eniten, mutta Käsittääkseni tässä asetuksessa on noin 90 delegoitua säädöstä, paljon enemmän kuin normaalisti, ja mielestäni on tärkeää, että saadaan nyt kunnon tasapaino. Emme halua tekstiä pidentää turhan päiten mutta, tai lisätä taakkaa yritysten harteille, mutta samalla emme halua liikaa delegoituja säädöksiä komissiolle. Mielelläni teen lisätyötä kanssanne ja teen myös tarkistuksia. Kiitos. Merci. Kiitos. No niin, komissiolta. Meillä on täällä edustaja paikalla. Olkaa hyvä. Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Zerdik. Olen Thomas Zerdik komissiosta, oikeusasioiden pääosastosta. Eli hyvät parlamentin edustajat, komissio pitää hyvänä tätä sitoumusta ja lausuntoluonnosta, jonka Hirsch on laatinut. Komissio pitää hyvänä tätä odottaa hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa tässä hyvin tärkeässä tietosuojauudistuspaketissa. Valmistelija sanoikin, että hän keskittyy tärkeään kysymykseen jäsenvaltioille ja myös komissiolle. Tietosuojakysymykset työpaikalla. No, olemme tarkastelleet hyvin huolellisesti tätä ehdotustanne. Ja voimme huomata, että valmistelija selkeästi korostaa näitä perusperiaatteita, jotka liittyvät työntekijöiden tietosuojaan. Tähän kaikki tiedätte, että tällä hetkellä EU-oikeudessa tietosuojakysymyksissä 9546 direktiivissä on nyt sovellettu ja asetuksessa näitä sääntöjä on laajennettu. Ja samanaikaisesti haluaisimme, että tämä asetus parantaa tietostandardeja, tietosuojastandardeja eikä mitenkään heikennä niitä. Eli jos jäsenvaltiot haluavat korottaa tietosuojastandardeja tai pitää ne yhtä korkealla tasolla, niin silloin se vastaa myöskin komission tarkoitusperiä. No, valmistelijan Ehdotuksessa on puhuttu muistakin säännöistä asetuksessa, jotka liittyvät tähän vuoden 1995 direktiiviin. Ja meillä on vähän erilainen käsitys asiasta, eli että henkilöiden vapaa liikkuvuus ja niihin liittyvät tiedot olisivat ainoastaan tämän sääntelyn piirissä. Me pidämme hyvänä sitä, että tässä on mainittu yritysten sopimukset työehtoneuvottelut. Se on hyvin keskeinen seikka. Ja myönteistä on myöskin komissiolle se, että tässä on vahvistettu yritysten tietosuojavaltuutettujen asemaa. Sehän oli ehdotuksemme ytimessä, eli että meillä on riippumattomia tietosuojavaltuutettuja yrityksissä, jotka ilman ulkoisia vaikutuksia pystyvät toimimaan ja varmomaan, että tietosuojakysymyksiä hoidetaan oikealla tavalla yrityksissä, ei ainoastaan työntekijöiden hyväksi, vaan myöskin koko yrityksen hyväksi, jotta siellä toimitaan oikeuden puitteissa. Artiklassa 36, kohdassa 2 asetusta tästä on jo mainittu, ja meidän täytyy varmistaa, että tämä periaate on tarkistuksissa mukana. Sitten työntekijöihin liittyvät tiedot, erityisesti konserneissa tai yritysryhmässä EUn sisällä, niin jo nyt tällä hetkelläkin tämä on jo mahdollista katettu olemassa olevalla oikeudella ja asetuksessa tämä oikeus halutaan tietysti säilyttää. Sitten kun ajatellaan näitä muita kysymyksiä, niin niin kuin muissakin tarkistuksissa, en nyt käsittele niitä yksityiskohtaisemmin, mutta tässä pitää olla varovainen. Nyt täytyy tarkkaan katsoa, jotta voidaan välttää se, ettei tässä olla ristiriidassa asetuksen muiden sääntöjen kanssa. Ja pitää välttää se, ettei tarkoituksetta tämä johda seuraamuksiin sillä tavalla, että niistä koituisi itse asiassa haittaa työntekijöille. Jos kyse on vaikka siitä, että tämän vaaditaan työntekijän lupa, jos hänellä on mahdollisuus etua näistä asioista. Eli meidän täytyy olla tässä varovaisia. Meidän täytyy siis tarkkaan vielä katsoa. Mutta haluaisin vielä kiittää tästä hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Merci, madame la Kiitos. Ja sitten rouva esitteli, olkaa hyvä. Vielen dank. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia ehdotuksista, kommenteista. Lyhyesti, kollega Serkas, olette aivan oikeassa. Tässä asetuksessa on muitakin seikkoja, jotka koskevat työntekijöitä. Ja ajattelen, kuten kollega sanoi, että hän tekee tarkistuksia. Ymmärrän sen ihan hyvin. Minä vain halusin, että vähän keskitymme niin, että sisäasian valiokunnassa saadaan kantamme läpi niin, että keskitytään vähän tuohon artiklan 82. 250 työntekijää tämä kysymys on esillä kaikkien valmistelijoiden ja esittelijän keskusteluissa, koska eihän voida ajatella, että suurin osa – ja ulkopuolelle, jos raja laitetaan tähän. Nyt keskustellaan siitä, pitääkö tässä jälleen olla luku vai tietynlainen muotoilu, joka ottaisi huomioon kontekstin. No, keskusteluita käydään ja muotoilua pyritään löytämään. Totta kai, jos muutoksia halutaan tehdä muihin artikloihin, kyllä sekin tietenkin käy, mutta toivoisin vain, että – näkisitte, että tuo artikla 82 on meidän valiokunnallemme tärkein? Nuo mustat listat tai sen tapaiset, sellaista emme voi sallia missään tapauksessa. Tässä pyritään estämään mustien listojen kirjoittaminen ja sitten harmonisointi, kysymys, jonka kollega McIntyre otti esiin – Ongelmana on se, että toisaalta yritykset haluavat täyttä harmonisointia, jotta ei tulisi ongelmia siinä, että olot ovat erilaiset jäsenvaltiosta toiseen, mutta toisaalta hyvin nopeasti PK-yritykset eivät voi tai halua noudattaa korkeita standardeja, koska siitä syntyy valtavasti kustannuksia. Eli tässä on kaksi eri suuntaa vähän ja siksi pyrimme löytämään jonkinlaisen kultaisen keskitien delegoiduista säädöksistä sanoisin, että kyllä mielellään voidaan käydä keskustelua ja sitä käydään muissa valikunnissa tästä aiheesta ja pyritään myöskin luokittelemaan sitä, mitä delegoituja säädöksiä parlamentti ylipäätään ei halua, mitä pitäisi muuttaa tai mitkä ovat ihan järkeviä, jotta tässä ei kävisi niin, että seuraavalla tasolla esimerkiksi tietosuojan valtuutetut päättävät ilman, että Euroopan parlamentilla on enää mitään vaikutuksen mahdollisuuksia. Eli delegoitujen säädösten luokittelu on tarpeen, sitä keskustelua laajasti käydään. Kiitokset myös komissiolle komission puheenvuorosta. Totta kai pyrimme optimoimaan mahdollisuuksien mukaan kaiken ja, ja varmasti ehkä joudumme vielä ja aiommekin muuttaa meidän vastaehdotusta. Ei siinä ole mitään ongelmaa. Tavoitehan on, kuten kollega Serkaskin sanoi, että saadaan lopulta hyvä asiakirja, hyvä artikla, jotta voidaan turvata työntekijöiden oikeudet. Kiitos. Hienoa. Kuten meidän valmistelija sanoi, päivämäärä on 11. joulukuuta kello 12, tarkistusten määrä 22. 23. päivä tammikuuta. Käsittelemme niitä kompromisseja. Käsitellään kompromisseja käsitellään 20. helmikuuta ja seuraavana päivänä äänestämme live-valiokunnassa, koska on päättänyt äänestää vasta to- huhtikuussa. Tämä on rouva Nadia Hirsin aamupäivä näköjään, koska hän käyttää seuraavankin esittelypuheenvuoron. Hän tulee esittelemään meille 190 tarkistusta, jotka on jätetty hänen oma-aloitemietintönsä, jossa puhutaan maahanmuuttajien integraatiosta, sen vaikutuksesta työmarkkinoihin, sosiaaliturvan yhteensovittamisesta ulkoissa ulottuvuudessa. Tässä on kyse mietinnöstä, josta ulkoasianvaliokunta, naisasianvaliokunta antavat lausuntonsa. Ja kun taas toisaalta meillä tästä mietinnöstä meillä on komission Libe. Libe-valiokunnan kanssa yhteismenettely, tapa josta saamme siis lausunnon, saamme myös sitoutumatonta lausunnon. Tässä on kyse Libe-valiokunnasta herra Philip Kleis, onkohan täällä paikalla? Ei ole paikalla. Hän sitten antaa tiedotuksensa kirjallisesti, mutta annan puheenvuoron taas Rouva Hirsille, olkaa hyvä. Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia. Ensin kiittäisin kovasti näistä tarkistuksista, eli 199 niitä tuli, ja ne koskevat hyvin erilaisia aihealueita. Ja on ollut mielenkiintoista käydä läpi näitä tarkistuksia ja ottaa niitä mukaan tekstiin. Ne olivat hyvin erilaisia siis, eli en nyt käy läpi yksittäisiä tarkistuksia. Parissa on se ongelma, että täytyy vielä katsoa, että asiat kuuluvat Liben toimivaltuuksiin, eli mitkä kuuluvat perheenjäsenten oikeuksiin ja niin edelleen. Eli täytyy vielä tarkastella, pitäisikö niitä vielä hiukan muokata. Valtaosa tarkistuksista yritän saada ne mukaan kompromisseihin, koska ne käsittelevät usein hyvin samantyyppisiä asioita. Ja sitten on muutamia tarkistuksia, jotka ovat sitten täysin toisenlaisia, jotka ovat hyvin rajoittavia. Ja täytyy tarkistaa se, että nämä tarkistukset eivät tällä, tässä muodossa voi tulla mukaan kompromisseihin, koska ne kulkevat ihan eri suuntaan. Sitten on pari sanamuoto- tai käännösongelmaa tullut esiin. Saksassa käytetään termiä Klugeköpfe, eli viisaat päät, siis potentiaalia, ja se on monessa kielessä käännetty väärin, eli näihin sanamuotoihin pitää löytää nyt uusia muotoiluja, jotta käy selväksi, mitä tässä on itse asiassa tarkoitettu. Sitten mitä tulee laittomiin maahanmuuttajiin, No tässäkin illegal, irregular termien käytöstä, niistä täytyy sopia. Sitten naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet. Niihin on tullut tarkistuksia, joita ikävä kyllä emme voi noudattaa. Mutta nämäkin sitten kerätään yhteen ja niistä tehdään sitten yhteenveto. Sitten oli tarkistuksia tarkistus 33, jossa puhutaan etnisistä yrittäjistä ja yrittäjyydestä. Toivottavasti tämä on nyt oikein ymmärretty. Eli täytyy ottaa vielä tarkemmin kantaa siihen, mitä tässä oikeastaan on tarkoitettu. Eli täällä on hyvin erilaisista aihealueista tehty tarkistuksia ja niistä yritämme nyt sitten laatia kompromisseja. Ja pyytäisin, että katsotte vielä että ne on temaattisesti oikein jäsennelty. Tässä on nyt paljon tarkistuksia, jotka liittyvät eri kohtiin. Ja yritämme nyt luokitella ne kuitenkin aihealueittain, emmekä kohtien pohjalta. Eli jossain vaiheessa voidaan sitten katsoa, että ne tosiaan jaotellaan aihealueittain. Kaksi varjoesittelijäkokousta on suunnitteilla. Toinen on ensi viikolla. Silloin vielä voidaan käsitellä tarkistuksia, jotta ehditte käymään ne kunnolla läpi. No, aika nyt käy, mutta toivon hyvää yhteistyötä. Ja toivottavasti ensi viikon varjoesittelijäkokous sitten sujuu hyvin. Kiitos. Hyvät kollegat, anteeksi, tämä nyt kohdistuu teihin. Minä yritän vetää puheenjohtajan roolia ajatellen koko työkenttää. Meidän pitää ajatella meidän keskusteluja myös täysistunnoissa. Jos meillä on kyse täysistunnon kokouksesta, silloin on, onko siellä kyse menettelytavoista, muodoista, silloin valiokunnan merkitys katoaa ja jäsenet kiinnostuvat asioista vaan silloin, kun on kyse jostain työryhmistä tai kahvista, jonka juomme jonkun neuvottelukumppanin kanssa. Mutta jos me haluaisimme olla mahdollisimman avoimia ja läpinäkyviä työmme suhteen, miten miten parlamentaarikkojen pohdinnat, tiedotteet etenevät ja tulevat kuulluksi. työt ovat, kokoukset ovat avoimia kaikille. Yleisö voi osallistua näihin kokouksiin. Nämä ovat tärkeitä hetkiä, tärkeitä tapahtumia, joissa käsitellään hyvin tärkeitä kysymyksiä. Maahanmuuttajien integraatio, sen vaikutukset työmarkkinoihin, ulkoinen ulottuvuus, ei tämä nyt ole mikään pikkujuttu. Totta kai on hienoa, että että me voimme kuulla meidän esittelijämme luonnoksen esittelyn ja hän antoi siitä viitteitä, mutta sitten kun meidän pitäisi keskustella, lähteä vähän käynnistää neuvotteluja, se on ens, en, erittäin tärkeää. Tämä oli ensimmäinen kerta, että oli ensimmäisiä kuulijoita, mutta milloin on hyvä tarkkailuasema täältä käsin. Olen vähän turhautunut tiedän, tiedän, että meidän pitäisi pystyä jakamaan tätä asiaa niiden kanssa, jotka seuraavat meidän työskentelyämme, seuraavat sitä tältä salista tai sitten verkossa. Meidän pitäisi pystyä antamaan palautetta. Varjoesittelijä on aina näitä neuvotteluissa klusteriasemassa. Herra Ungern ei valitettavasti ole täällä, mutta Jaslovietska, Rova Jaslovietska tulee korvaamaan hänet ja sen jälkeen Rouva Blinkevičiute käyttää puheenvuoron. Rouva Jaslowiecka saa aloittaa. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Chciałam przeprosić za nieobecność mojego kolegi. Kiitos oikein paljon. Pahoittelen sitä, että kollegani ei ole läsnä. Valitettavasti hän oli jäätävä Romanian eikä hän voi olla paikalla, siksi minä haluaisin hänen puolestaan esitellä kommentit. Hän haluaisi kiittää esittelijää työstä, jota on tehty, jotta voidaan kotouttamiskysymyksiin kiinnittää huomiota. Ne ovat hyvin tärkeitä. Nykytilanne Euroopan unionissa ostaa sen, että taloutemme hidastuvat. Ja EUn talous vaatii avoimempaa suhtautumista – maahanmuuttoon. Tämä sanottani on valtavan tärkeää, että saadaan avoimemmat työmarkkinat EUn tasolle, että nähdään, miten siirtotyöntekijät voivat täyttää näitä työpaikkoja. Minä olen arvostanut kovasti niitä tarkistuksia, jotka liittyvät koulutukseen, pätevyyden Lisäämisen. Nämä ovat ennalta ehtoja, jotta voidaan huolehtia tuottavuudesta ja hyvästä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta. Oikea pätevyyspaketti on tarpeen, jos haluamme kolmansien maiden kansalaisia kotouttaa meidän työmarkkinoillamme. Toinen seikka, jonka haluaisin ottaa esiin, on nykytaloustilanne EU:ssa ja pitkän aikavälin kasvu näkymät jäsenvaltioiden kannalta. Tässä mielessä haluaisin painottaa sitä, että meidän pitää katsoa maahanmuuttovaikutuksia ja ottaa huomioon nykylainsäädäntö. Meidän täytyy ennen kaikkea huolehtia siitä, että tämä lainsäädäntö on sopivaa ja katsoa työmarkkinoiden kehitystä jäsenvaltioissa. Se vaihtelee maasta toiseen tilanne kovasti ja siksi on huolehdittava siitä, että kolmansien maiden kansalaisten osallistaminen EUn työmarkkinoille luo lisäarvoa meille talouksillemme eikä haittaa talouksiamme. Tämä aspekti omaa poliittisia vaikutuksia ja meidän on tarpeen ja meidän velvollisuutemme on oikein viedä tätä viestiä Euroopan kansalaisille. Jotkut jäsenvaltiot vastustelevat työmarkkinoiden avaamista siirtotyöntekijöille ja siksi pidän hyvin tärkeänä sitä, että käydään läheistä vuoropuhelua kansalaisten ja kaikkien sidosryhmien kanssa, kun tämä aihe tulee esiin. Esimerkiksi niin, että voidaan vähentää kielteistä vaikutusta työperäisen maahanmuuton osalta. Lopuksi haluaisin mainita sen, että mielestäni jos työperäisen maahanmuuttoon puututaan kunnolla, EUn talous hyötyy, mutta painottaisin jälleen sitä, että nykylainsäädännön täytäntöönpano on tärkeää. On poistettava turhat esteet ja tutkittava, mitä aitoa talouspotentiaalia työmarkkinoilla on, niin että voidaan huolehtia siitä, että saadaan aikaan tilanne, joka on eduksi sekä työnantajille että työnhakijoille. Kiitos oikein paljon. Tässä kollegani puheenvuoroja haluaisin lyhyesti puhua myös omissa nimissäni. Minä haluaisin kiittää siitä, että tämä integraatiokysymys on otettu esiin. Se on aivan erityisen tärkeä, kun ajatellaan vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Tarkistukset, joita on tehty, minun tarkistukseni painottavat sitä, että on etsittävä sellaisia välineitä, jotka mahdollistavat sen, että täytetään työpaikat, jotka ovat avoinna työmarkkinoilla. Meidän pitäisi pyrkiä siihen, että ensin täytetään työmarkat, työpaikat anteeksi muiden EU-maiden kansalaisille ja sitten maahanmuuttajille, jotka jo elävät EUn alueella. Puhuisin myöskin pätevyyksistä. Pitäisi arvioida pätevyyksiä eurooppalaisten pätevyysvaatimusten mukaan. Tärkeää on se, että kerätään tietoa ja jaetaan kokemusta jäsenvaltioiden kesken. Kun järjestelmä on jo käytössä EU-kansalaisten osalta – niin se voi olla avuksi myös, kun arvioidaan pätevyyttä kolmansien maiden kansalaisten osalta. Olen myös puhunut siitä, että tarvitaan tiedonjakelukanavia, koska maahanmuuttajat tekevät päätöksensä esimerkiksi sen pohjalta, miten saavat tietoa siitä, mitä tukijärjestelmiä maahanmuuttajille on eri jäsenvaltioissa. Mielestäni tämän tiedon pitäisi olla kaikkien saataville, jotka mutta pohtivat. Kiitos. Ačiū pirmininkė, aš labai trumpai stengsiuosi atkreipti dėmesį keletą momentų. Pirmia... Kiitoksia. Muutama seikka. Ensinnäkin Hirsin mietintö on erittäin hyvä parisataa tarkistusta siihen on tehty. Ja sanoisin, että mietintö on kyllä ihan hyvä, mutta pari asiaa. Meidän pitäisi nyt löytää kompromissiratkaisu siihen, miten voidaan edistää maahanmuuttajayrittäjien toimintaa. Maahanmuuttajat tulevat kolmansista maista heidän tulisi luoda työpaikkoja ja erityisesti heidän pitäisi luoda sosiaalisia liikkeitä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Ja erittäin tärkeää on puhua maahanmuuttajien kotouttamisesta ja täytyy muistaa myöskin työntekijöiden koulutus. Eli näille maahanmuuttajille on taattava koulutus. Kolmansien maiden kansalaisten koulutustaso on usein alhaisempi kuin EUn kansalaisten, joten meidän täytyy kannustaa jäsenvaltioita varmistamaan, että maahanmuuttajien lapset pääsevät koulutukseen. Myöskin täytyy varmistaa, että opettajat kouluissa ovat valmiita tekemään työtä maahanmuuttajien lasten kanssa. Sitten vielä yksi asia, lisäisin jotain siihen, mistä Hirsch puhui. Eivät ainoastaan alkuperämaiden pidä olla vastuussa maahanmuuttajatyöntekijöiden kotoutumisesta työmarkkinoille tarjoamalle heillä erinäisiä kursseja. Ja vastaanottajamaat eivät voi tästä olla vastuussa. Enkä tiedä, voidaanko näitä ongelmia ratkaista ihan tällä tavalla, mutta kun puhutaan menestyksellisestä kotouttamisesta, niin meidän täytyy keskittyä myöskin vastaanottajamaihin. Lisäksi kollegat voisivat miettiä sitä, millä tavalla elinikäisen oppimisen ohjelmat ja liikkuvuusohjelmat toimivat kolmansien maiden asukkaiden osalta. Ja sitten tämä pistejärjestelmä, jota esittelijä ehdotti. Minun mielestäni ongelma on se, että tämä, datajärjestelmä ei ole kunnolla tarkasteltu, eikä ole selvää, miten sitä sovellettaisiin ja miten se toimisi jäsenvaltioissa. Siinä on tiettyjä haittapuolia, enkä tiedä, olisiko tällainen järjestelmä sellainen, että siinä olisi lisäarvoa. Eli meidän täytyy miettiä uudelleen pistejärjestelmää ja ehkä ei pitäisi esittää, että tätä sovelletaan Euroopan laajuisesti, mutta toivottavasti varjoesittelyiden kokouksessa sitten löydämme yhteisiä ratkaisuja. Kiitos. Jean Lambert, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Sanoisin jälleen, että olemme sitä mieltä, että alkuperäinen mietintö on hyvä pohja, mutta kuten näette tarkistuksista, meillä on muutama erova näkökanta kohdista 7 ja 8. Ja kuten Rinkevich juuri sanoi, tuo pistejärjestelmä aiheuttaa meillekin vähän päävaivaa. Ehkä voisimme löytää siitä sanamuodon, joka olisi yhteinen myös kohdassa 21 9 tuo 28. sosiaaliturvajärjestelmä. Tiedän, että Nadia tietää, että emme ole suuria faneja tuon ehdotuksen osalta, joten meillä on siihen liittyen tällaisia tiukkoja tarkistuksia, jotka liittyvät poistoihin, mutta ehkä varjoesittelijöiden kokouksessa voidaan löytää toinenkin ratkaisu. Olemme tehneet myöskin tarkistuksia sosiaaliturvaulottuvuuteen tässä mietinnössä. Tarkistuksissa 182 ja siitä muutama eteenpäin. Tämä liittyy siihen, että ihmiset ovat tavallaan kiertomuuttoa suorittavia siirtolaisia, myös sellaisia, jotka kulkevat EU-rajojen yli ja heillä ehkä tulee vastaan monet kahdenväliset sopimukset, koska on erityisesti lähtömaan ja yhden EUn jäsenvaltion välillä, koska ei ole kaiken kaikkista EU-sopimusta kolmansien maiden kanssa. Eli me vetoaisimme siihen, että EU:n tasolla voidaan hoitaa asiantuntijoiden kesken näitä kahdenvälisiä sopimuksia ja katsoa, miten tästä tilanteesta voitaisiin päästä eteenpäin. Samoin kuin muut, mekin otimme esiin integraation kotouttamisen esteet, jotka liittyvät muukalaisvihaan ja rasismiin ja lainsäädäntöön, jota tulisi täysin noudattaa tällä alalla. Olemme myöskin esittäneet tarkistuksia työnantajien rooliin liittyen kotouttamisessa. Me puhumme työmarkkinoista tässä, joten mitä olisi sopivaa hoitaa työnantajan tasolla, mitä muualla. Tarkistus 62 katsoo muita toimijoita, jotka voisivat vaikuttaa tähän kotouttamiseen. Kielen oppimismahdollisuudet, tähän liittyviä tarkistuksia on paljon. Me olemme keskustelleet muissa yhteyksissä jäsenvaltioiden roolissa tässä. Minua kiinnostaa se, että jäsenvaltiot kyllä haluavat, että – kieltä opiskella, mutta hyvin vähän on kielikursseja tarjolla. Pätevyyksien tunnustaminen. Tästä on tulossa todella ratkaisevan tärkeä kysymys eu tasolla, joten meillä on tarkistus 123, joka liittyy siihen, mutta jälleen voimme varmasti tehdä yhteistyötä muidenkin kanssa, jotta löydetään kompromisseja. Joten täysin tuemme myös esittelijän kantaa, että katsotaan tässä tiettyjä aiheita, kompromissiaiheita, eikä noudatella tuota kappaleihin pohjautuvaa järjestelmää Nadja, koska on hyvin selvää, kun lukee tarkistukset, että ne liittyvät vähän moneen kohtaan siellä tekstissä. Kiitos paljon, mitä sanoit tuosta kysymyksestä illegal vai irregular. Me mielellämme keskustelemme näistä kompromisseista. Varmasti saamme myönteisen mietinnön lopputuloksena jotka katsoisivat vähän kielteisempiä seikkoja, voitte ehkä katsoa sitä, mitä ajetaan nyt live-valiokunnassa. Kiitos. Ähm, Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Näin ei näytä olevan. Eli annan sitten puheenvuoron taas esittelijälle. Ja, vielen dank. Kiitoksia näistä eri huomioista. Puheenjohtaja, minulla ei ole mitään ongelmaa keskustella tästä mietinnöstä vaikka tunnin. Se ei ole ongelma. Ongelma on oikeastaan tämä työn organisaatio, eli oikeastaan eilen tämä kohta oli jo esityslistalla, mutta sitä jouduttiin sitten lykkäämään, koska aikaa ei ollut riittävästi. Eli puhun nyt lyhyesti. Ja tietysti palaan vielä näihin puheenvuoroihin. No, keskeinen kohta on tietysti kielen käytettävyys ja se, miten kielikursseja on tarjolla. Jäsenvaltioissahan tätä asiaa käsitellään eri tavalla ja se on kuitenkin keskeinen seikka, eli tähän asiaan vielä täytyy puuttua. Meidän ei pidä vain ilmoittaa julisteilla, että kielenopetukseen on osallistuttava, mutta sitten näitä kursseja ei kuitenkaan järjestetä. Tämä on keskeistä. Sitten jatkokoulutuskysymys. Ja nuorten ja lasten pääsykoulutukseen. Tähänkin asiaan on tehty paljon tarkistuksia ja on aika selvää, että meidän täytyy lähettää viesti siitä, että meille on tärkeää se, että myöskin jatkokoulutukseen ja korkeakoulutukseen tarvitaan mahdollisuuksia, koska tietyissä jäsenvaltioissa on havaittu, että maahanmuuttajaperheiden lapsilla on vaikeaa päästä korkeakoulutukseen, ja tämä on nyt kohta, johon täytyy vielä puuttua. Sitten on puhuttu sosiaaliturvajärjestelmistä ja kahden välisistä sopimuksista. No, meidän täytyy nyt hiukan saada aikaan tietynlaista yhtenäistämistä. Meillähän on kahdenvälisiä sopimuksia, jotka osittain ovat erittäin hyviä, mutta meidän täytyy vielä löytää enemmän yhteisiä kohtia. Sitten maahanmuutto. No vastaanottajamaa tietysti joutuu toimittamaan tietoja näille ihmisille, kun he tulevat maahan. Mutta suuri etu on siinä, jos nämä ihmiset ovat jo valmistautuneita lähtömaassaan EUn tuloon. EU:hun tuloon. Eli ihmiset voivat silloin päättää, onko ratkaisu oikea, eivätkä joudu tekemään kaikkea sitten vastaanottomaassa, vaan hyvin paljon asioihin voidaan valmistautua jo lähtömaassa. Eli tähän pitäisi löytää hyvä kompromissi. Ja sitten kohdat 7 ja 8. No, olen saanut hiukan erilaisia viestejä. Me emme halua tätä, me haluamme muuttaa tätä. Tämä on varmaan yksi keskeisimpiä kohtia varjoesittelijöiden kokouksessa. Sitten on tullut ehdotus Jatsulitskalta liittyen eurooppalaiseen tutkintopuitteistoon. Tämä on ihan hyvä asia ja tätä voidaan pitää keskeisenä kriteerinä. No, sitä täytyy katsoa esimerkiksi, miten yhdistyneessä kuningaskunnassa on hoidettu alkupalkkakysymykset, mutta ne eivät ole ihan näitä keskeisimpiä asioita. Sitten näistä asioista vielä keskustellaan valiokunnassa vähän syvällisemmin seuraavalla kerralla. Kiitos. Hienoa. Tästä tältä pohjalta nyt sitten keskustelu jatkuu. Ja päätynevät kompromissitarkistuksiin 23. tammikuuta, jossa äänestetään valiokunnassa seuraavana päivänä 24. päivä tammikuuta. Tämä voidaan sitten käsitellä maaliskuun tai huhtikuun täysistunnossa. Ja, ja nyt meillä, ja näin käynnistetään viimeiset oma mietintö käsittelyt. Nyt me siirrymme äänestämään. Me jälleen kerran vaihdamme vähän esityslistan kohtien numeroa 17 ja 18. Minä tiedän, että täällä on paljon ihmisiä paikalla, en halua heitä vain ainoastaan vapauttaa, mutta kerrankin täytyisi pitää kiinni aikataulusta ja sitoumuksista. Eli tällä hetkellä me nyt sitten lähdemme äänestämään Rova McIntyren mietinnöstä, jossa puhutaan pk-yritysten rahoituksen saannin parantamisesta. Muistutan teille, että tässä on kyse lausunnosta, joka lähtee sitten Ekon valiokunnalle. Elnök asszony, némileg ügyendi jellegű a, a ö, megszólalásom. Tegnap nem volt... Niin, minulla olisi todellakin teille kysymys esitettävänä. Minä en ollut täällä eilen enkä käyttänyt puheenvuoroa, en protestoinut mitään. Te muutitte esityslistan järjestystä sillä tavalla, että me menimme aika lailla sekaisin. Kollegat eivät ole tulleet paikalle ja näiden muutostenkin kerran äänestys on alkamassa 20 minuuttia myöhässä, eli silloin meillä on 20 minuuttia vähemmän aikaa käytettävissä niille, jotka haluaisit käsitellä asioita äänestyksen jälkeen. Minä nyt vetoan teihin, että te muuta esityslistan ja tästä eteenpäin. Ja jos te sitten lähdette muuttamaan, niin ainakin pyrittekö sitten noudattamaan aikatauluja. Hyvä kollega, kuuntelen ihan tarkkaavaisena ja vastaanottavaisena tämän kommentin. Tässä on ihan käy, käytännön syyt minä olen pyrkinyt olemaan käytännönläheinen, mutta tämä käytäntö oli kyllä vallalla jo minun edeltäjäni aikana. Meidän piti eilen vähän lähteä muuttamaan esityslistaa, joka vaikuttaa tähän aamuun, mutta kuitenkin saitte kaikin siitä tiedon sähköpostitse. Eli tässä mielessä käytän tavallisen käytännön mukaan kaikissa parlamentaarissa valiokunnassa niin kyllä te olette saaneet tietoa te joko suoraan tai sitten avustajani välityksellä siitä, kuinka esityslistaa järjestystä on muutettu eilisen jälkeen tai aikatauluja muutettu. Toinen kommentti, jos puhutaan alkuperäisestä esityslistasta. Siihenkin oli jo suunniteltu sillä tavalla se äänestyskohta, että sen piti tapahtua kello 10.15. Me muutimme todellakin, todellakin esityslistaa, kuitenkaan muuttamatta tätä, mm, tätä tiekarttaa tai tätä äänestyksen ajankohtaa. Jos me emme olisi tänään, tänään käsitelleet Rova Hirsin esityslistan kohtia, niin me olisimme voineet äänestää kello 10. Ei sekään olisi miellyttänyt kaikkia jäseniä. Minun olisi pitänyt keskeyttää työt 15 minuutiksi vain jotta voisin noudattaa aikataulua ja odottaa, että kaikki tulet paikalle kello 10.15. Sen takia en ehdota, että nyt tästä jauhetaan sen enempään, että me vieläkin menisi enemmän sekaisin esityslistan ja aikataulun kanssa. Eli 10.15 piti äänestää, mutta kyllä kaikkia kollegoja on jo varoitettu siitä, että työ on vähän karannut käsistä. Ja Rova Hirsch käytti kaksi puheenvuoroa täällä keskustelun käymiseksi. Ja näin ollen minä ehdotan, että tämän, äh, näiden selityselementtien jälkeen voimme sitten äänestää. Siirrymme heti äänestämään kohta yksi, tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohdan yksi, tarkistus kaksi jälkeen. Äh, tarkistus kaksi, Rouva Skriflevskan puolesta vastaan tyhjää Tarkistus kaksi hyväksytty. Tarkistus numero kolme. Paul Murphy puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus puolesta vastaan. Anteeksi, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen eh, tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi A neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjä Kompromissi A on hyväksytty sen jälkeen. Kompromissi B neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus 12 puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjää tyhjää hylätty. Tarkistamme tarkistuksen 12 koneellisesti. Minulla ei nyt ole korttia, sanoo puheenjohtaja. Onko teillä kaikki äänestyskortit? Ja aha, te äänestätte vastaan. Odota, aha, kortti löytyy. Hyvä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 16 puolesta 21 vastaan selkeästi siis hylätty. Sen jälkeen tarkistus 13 raukeaa. Näin tulemme tarkistukseen kompromissi C neljältä ryhmästä puolesta. Vastaan tyhjää. Kompromissi C on hyväksytty. Näin tulemme tarkistukseen 19 puolesta vastaan tyhjää 19 hyväksytty. Tarkistus 20. Rouva Jaslovietskalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hy- selkeästi hylätty. Sen jälkeen tarkistus 22 suurillinen tarkistus esittelijältä, jossa sanoo, että poistettaisiin kohta legal englanninkielisestä lyhyestä lauseesta. Vastustekaanko tätä suullista tarkistusta? Ei näytä siltä. Eli tarkistus 22 voidaan nyt asettaa äänestyksen puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta. Anteeksi, anteeksi, sanoo puheenjohtaja. Tarkistus 23 Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Sen jälkeen tar- edelleen tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 26 puolesta vastaan. Ei ole ihan selkeää puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti kaksi, numero 26. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 17 puolesta, 21 vastaan. Anteeksi, 20 sanoo puheenjohtaja. Ei, se on siis ylätty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme numeron 28 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? No niin. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 14 vastaan, 28 hyväksytty, 29 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus 32 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33. Siellä on erillisäänestys Eli koko tekstistä äänestetään ensin ilman sanoja and other production factors. Kuka puoltaa tätä vastaan? Tyhjää. Hylätty. Toinen osa raukeaa. Näin olen siis tarkistus 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 35 on kielinen muut, muutos, siitä ei tarvitse äänestää, eli äänestämme kompromissi d neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 39. Siellä on suullinen tarkistus esittelijältä, jossa sanotaan, että poistetaan sana teks, eli poistetaan verot. No, vastustetaanko tätä? Näin ei. Eli siis 39. Kuka puoltaa? Vastaa? Tyhjää? Hyväksytty. Tarkistus 40, jossa on samat ehdot, suullinen tarkistus, samantyyppinen äänestys puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tar- kompromissi E neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus on 43 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 43. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta 15 vastaan selkeästi hyväksytty. Näin ollen tulemme tarkistuksen 44 kielinen, sitä pidä äänestää, eli äänestämme koko tekstistä nyt näin sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta, anteeksi, nolla vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelemme näin esittelijä, joka sai nämä viisi kompromissia näin läpiviedyksi. Näin ollen sitten me olemme käsitelleet kohdan 18 esityslistaltamme ja tulemme kohtaan 17, jossa puheenvuoro annetaan jälleen kerran Rova McIntyrelle – hän voi esitellä hänen uuden lausuntoluonnoksensa, joka on menossa Envi-valiokunnalle, jossa vastaava on edustaja Thomas Ulmer EPPstä. Tässä on kyse lausunnosta, jossa käsitetään direktiiviehdotusta, joka taas liittyy turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi. Tässä on kyse mietinnöstä, jossa me olemme mukana valiokuntana artiklan 31 mukaan Euratomin sopimuksen 31 artiklan mukaan ennen kuin neuvostolle viedään tämä ehdotus, joka on peräisin vuodelta 2011. Komissio on halunnut kerännyt talous- ja sosiaalikomitealta lausunnon, joka otti kantaa 22. päivä helmikuuta 2012 ja näin ollen tämä komission lopullinen ehdotus hyväksyttiin 30. päivä toukokuuta. Annan nyt puheenvuoron esittelijälle, valmistelijalle, jotta hän voi eh, kertoa meille lausuntoluonnoksesta, joka tässä vaiheessa pitää sisällään 12 tarkistusta, josta, ensimmäis, josta neljä liittyvät tähän eh, työllisyysvaliokunnan yksinomaisiin toimivaltuuksiin. Thank you very much, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Mehän tiedämme, että altistuminen ionisoivalle säteilylle voi olla hyvin vaarallista. Puhujan mikrofoni katkesi. No niin. Eli kuten sanoin, me kaikki tiedämme, että altistuminen ionisoivalle säteilylle saattaa olla hyvin vaarallista ja vaarallista terveydelle. Ja sitten on lakeja, jotka säätelevät radioaktiivisia aineita ja jotka suojaavat työntekijöitä vuodesta 1959 lähtien. direktiivi luonnoksessa pyritään yksinkertaistamaan tämänhetkistä sääntelyä ja siinä yhdistetään eri direktiivejä, muistaakseni viisi olemassa olevaa direktiiviä yhdeksi. Ja tähän otetaan mukaan myöskin luonnossa esiintyvät radioaktiiviset aineet, jotka ovat yhtä vaarallisia kuin kaikki muutkin. Yleisesti ottaen tuen komission ehdotusta on tärkeää, että meillä on johdonmukainen lähestymistapa. Ja on äärimmäisen tärkeää, että meillä on riskeihin pohjautuva ja todisteisiin pohjautuva lähtökohta. Ja täytyy ottaa huomioon uusimmat tieteelliset löydökset. Olen käynyt tästä jo keskusteluita ja tiedän, että aina luotaan, tuotetaan uusia tekstejä osittain ICRPstä, joka on siis kansainvälinen säteilysuojatoimikunta. Ja uskon, että on tulossa toinenkin teksti ennen Kyproksen puheenjohtajakauden päättymistä. Ja lausunto voi pohjautua ainoastaan syyskuun 2011 ehdotukselle, mutta aion kuitenkin katsoa viimeisimpiä tietoja ennen kuin tämä määräaika menee tarkistusten osalta umpeen. Ja yritän ottaa sitten uusimmat ajatukset mukaan tarkistuksiin. Alkuperäinen aikataulu oli hyvin tiukka. Meidän valio, se kuinka pitkä aika meni niin siihen, että kun me tiesimme valiokunnassa toimivaltuuksistamme ja sitten sen välillä, kun oli määräaika lausunnon luomiselle, niin se aika oli hyvin lyhyt. Ja siksi oli aika haastavaa luoda tai laatia hyvä lausunto. Ympäristövaliokunta on sitten pidentänyt aikataulua, joten ehkä ei olisikaan tarvinnut sitten pitää niin kovaa kiirettä, mutta Tarkistusten määräaika nyt tällä hetkellä on 10. tammikuuta. Eli toivon, että kaikki varjoesittelijät laativat tarkistuksia. Minä itsekin teen tarkistuksia tähän omaan lausuntooni. Kiitos. Vielen Dank. Oikein paljon kiitoksia. Kollega Serkas saa seuraavan puheenvuoron. Siis, presidenta. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Jutta Stenrukin nimissä, joka ei nyt voi tänään olla kanssamme, minä esitän muutaman kommentin. Ensinnäkin onnittelen esittelijä ja valmistelija tästä työstä, jota hän on tekemässä. Kuuntelin tarkkaavaisesti. Jotkut kysymykset on jo otettu siellä esille, jotka huolestuttavat meitäkin artikla 4, jossa puhutaan opiskelijoista ja, ja sairaaloiden sisäisistä, sisäistä henkilöstöstä. Tämä on asia, jota tulemme tukemaan. Se on mielestäni hyvin myönteinen. Mutta sitten ongelmia tämän mietinnön kanssa. Siellä on joitakin arviointeja, joiden avulla halutaan poistaa jotakin näitä normeja, kollektiiveja, jotka ovat, me, nämä ovat meistä huolestuttavia ainakin tuloksen kannalta ja myös itse asiassa perusteluiden kannalta, jos me lähdemme laatimaan normeja jossa on minimivaatimukset ihan tärkeimmistä kysymyksistä, terveellisistä kysymyksistä työntekijöille. Argumentit ovat hyvin mm, kalliita, emme voi hyväksyä niitä, jos lähdemme vertailemaan tätä nyt ihan rahallisesti. Ihmisillehän ensimmäinen huolenaihe on kustannus eikä hyöty. Tämä on osoitettu kaikissa tutkimuksissa, että on paljon kalliimpaa yhteiskunnalle tämä jos puhutaan ammattitaudeista, onnettomuuksista, työpoissaoloista, nämä normit, joissa ennaltaehkäistään tauteja, sairauksia, joissa puhutaan tämän tyyppisistä vaikeuksista ihmisten biologisen elämän rytmin kannalta. Tämä on mielestäni ehkä liian kallista, mutta kaikista kalleinta on se, jos emme suojele riittävästi työntekijöitä emme voi siis hyväksyä kaikista näitä tarkistuksia, joissa puhutaan näistä kaikista sitovista velvoittavien, velvoittavien elementtien poistamisesta. Ne ovat mielestäni keskeisiä velvoituksia yritystoiminnan kannassa. Niiden pitää olla logisia. On paikoissa ne toteutuvat toiset, missä ne eivät toteudu, mutta vapaaehtoisuus ei ole vielä se ainut ainut tekijä, kun puhutaan normeista, terveydestä ja työturvallisuudesta ja työsuojelusta. Minä kuitenkin... Mm, minä kuitenkin kannatan joitakin elementtejä, mutta jos te esittelijä haluatte todella ää, äh, ää, haluatte löytää hyvän asianmukaisen <clears throat> tasapainon, niin kyllä me tulemme auttamaan tätä, mutta tämän kaltaisena listana, joka on vähän tämmöinen arvio ei ole niin tarkka. Se on summittainen, jossa niin me emme voi kaikkea sitä hyväksyä, jos puhutaan, puhutaan näiden elementtien poistamisesta, jotka ovat vakavia terveyden ja työturvallisuuden kannalta. The next, Phil Benyon, please. yes, um... Niin, kiitos puheenjohtaja. Tämä on pitänyt hoitaa hyvin nopeasti, että saadaan kyllä niin käsitys tästä Ensin haluaisin sanoa, että emme oikein tiedostaneet, että alkuperäisessä viime lainsäädännössä oli puutteita. Mm, mutta ymmärrämme, että kaikki asioita on joskus tarkasteltava uudestaan, jotta voidaan huolehtia siitä, että asiat hoidetaan kunnolla. Yhdistyneessä kuningaskunnassa meillä on hoidettu yleensä ionisoivan säteilyn turvallisuuskysymykset tarkkaan. Tiedän tämän kun vaimoni on töissä sairaalassa ja jos siellä on jotain sellaisia tapahtumia, että he altistuvat vahingossa melko pienillekin määrille, niin nämä kaikki rekisteröidään hyvin tiukoissa puitteissa. En tiedä, ovatko liitteen luvut nyt oikeita ja minä aion hankkia itselleni vähän lisätietoa ennen kuin teen tarkistuksia. Tässä olen edustaja Selkäsin kanssa vähän eri mieltä. Ei tässä voida kustannuksia ollenkaan katsota. Mutta jos ei katsota kustannuksia ollenkaan, niin silloin voi olla ihan naurettava tilanne, jossa säteilylle altistuva työntekijä voi työskennellä vaikka vain päivän viikossa. No, Asioita pitää katsoa järkevästi, mitata aitoa riskiä. Ei tässä voi toimia absoluuttisesti kustannushyötyajatuksia pohdittaessa. Se ei ole läheistä mahdollista. Meillä ei ole kohta sairaalapalveluita ollenkaan, jos lähdetään tällaiselle linjalle. Eli meillä pitäisi olla pragmaattinen, läheinen lähestymistapa. Ja meidän pitäisi voida esittää kunnollisia lukuja ja turvallisuustoimia, jotka rakeutuvat, rakentuvat nykypuitteiden varaan. Kiitos. Kiitos. Seuraavana komission edustaja. Komissio. Agustina Son. Augustin Janssens, I'm head of the VG. Kiitoksia. Olen säteilyturva yksikön päällikkö energian pääosastosta, joka vastaa tästä kysymyksestä. Sanoisin vain, että komissio katsoo, että sen ehdotuksessa on oikea tasapaino joustavuuden ja toisaalta oikeasuhtaisuuden välillä. Ja toisaalta, kuten Euratom-sopimuksessa on todettu, näitä standardeja on noudatettu vuodesta 1959 EU-ssa – ja komissiolla ei ole suurempia ongelmia esittelijän tarkistusten osalta, paitsi siinä, että uusi raja, jota direktiivissä on ehdotettu, jota on huomattavasti alennettu, pohjautuu suosituksiin kansainväliseltä säteilysuojatoimikunnalta ja meillä on tieteellistä näyttöä. Eli tämä koskee siis tarkistuksia 6 ja 7. Kiitos. Thank you. Kiitokset. Nyt annan uudestaan esittelijälle puheenvuoron. Edustaja McIntyre, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos kommenteista. Minä suhtaudun hyvin avoimesti siihen, että katsotaan tuoreinta tieteellistä näyttöä. Ja olen kuullut komission kannan – ja tämän huomioon Phil Bennenin kannan myös, että meidän todella pitää tutustua kaikkein tuoreempaan tieteelliseen näyttöön. Jos näyttöön meidän pitää tukea silloin. Ja mielelläni niin teen. Olen todella samaa mieltä siitä, että meillä pitää olla pragmaattinen, käytännönläheinen lähestymistapa. Kiitos edustaja Serkäs, että tuette opiskelijoiden ja harjoittelijoiden osalta. Minä haluaisin rauhoitella teitä hiukan nyt. En minä pyri millään tapaa vähentämään työntekijöiden suojelua tässä. Minä pyrin tässä siihen, että huolehditaan siitä, että emme pakota ihmisiä käyttämään rahaa sellaiseen, mistä ei ole mitään hyötyä. Esimerkiksi kyseenalaistan sen, onko todella tarpeen, että on keskitetty tieto, tietopankki, yksittäisten rajojen osalta tietyllä käydellä. Tärkeintä on, että jokaisella yksilöllä on ikään kuin tällainen lokikirja, niin että hän tietää ja kaikki muut, jonka luona hän käy, tietää minkälaisen annoksen hän on saanut. Keskitetty tietokanta ei sinänsä auta tätä kyseistä henkilöä, yksittäistä henkilöä. Tässä minulla on nyt kysymyksiä, siis että kannattaako tällainen keskittyminen? Siitä aiheutuu kustannuksia, eikä se välttämättä suojele työntekijää. Tällaiset kysymykset ovat minusta tärkeitä, koska tässä voidaan ehkä leikata kustannuksia. Mutta edustaja Serkas, todella haluan, että suojelemme työntekijöitä kunnolla tällä saralla. Kiitos. Thank you, Oikein paljon kiitoksia edustaja McIntyre. Nyt Minun on sanottava, että tarkistusten jättämisen määräaika on 10. tammikuuta kello 12. Tarkistuksesta keskustellaan 20.21. päivä helmikuuta. Kompromissitarkistuksia käsitellään myös 20.21. maaliskuuta ja sitten hyväksyntääänestys. Valikunnassa myös maaliskuussa sitten esityslistan seuraava kohta kohta viisi alkuperäiseltä esityslistalta. Aiheena sähkömagneettiset kentät. Esittelijä Moran Chartier saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluan muistuttaa teille, että meidän piti käsitellä tätä kohtaa jo varttitunti sitten, joten mielestäni, mutta toivon, että meillä on riittävästi aikaa keskustelu, koska aihe on varsin, varsin tärkeä, koska se käsittelee työntekijöiden terveyttä. Meidän valiokunnassamme me emme voi ajautua umpikujaan näinkin tärkeässä kysymyksessä. Katsotaan, mitä, mitä tästä keskustelusta sukeutuu ja mitä seuraavasti sitä jatkossa sukeutuu sitten, minkälainen mietinnöstä tulee, joka minulla on vastuullani. Mitä tulee näihin eh, sähkömagneettisiin kenttiin, on tänä päivänä on kyse tässä mietinnössä kyse siitä, että suojellaan työntekijöiden tervalta ongelma, joka on noussut esille muistutuksena. Se on direk- vuoden 2004 direktiivin uudelleen laatiminen tai uudelleen kirjoittaminen, jossa puhutaan työntekijöistä, jotka altistuvat sähkömagneettisille kentille. Tämä vuoden 2004 direktiivi ei sovellottuna olisi antanut mahdollisuutta ryhtyä toteuttamaan tutkimuksia esimerkiksi magneettiresonanssialtistumisesta. Se olisi ollut erittäin haitallista ja vahingollista, kun haluamme seurata eurooppalaisten kansalaisten terveyden kehittymistä. Tässä voikin vain ihmetellä, miten tämän, suu, tämän luokan asia päästettiin näin vähällä huomiolla menemään ohi. Toinen kohta. Meillä on neuvoston ja komission kanssa, siis jotka ovat seuranneet tämän asian etenemistä parlamentissa näin vuoden 2013 eh, lokakuun viimeisen päivän mennessä meillä on mahdollisuus soveltaa tätä uutta direktiiviä kaikissa jäsenvaltioissa. Eli direktiivin siirtämisaika kansallisiin lainsäädäntöihin on ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä, eli kiire tulee. Me olemme tyrmänneet neuvotteluissa vaikeuksiin yhtäältä johtuen siitä, että neuvosto halusi ottaa uudelleen käsiteltäväksi komission laatiman esityksen. Vaihtuvat puheenjohtajuudet ovat käsitelleet tätä työntekijöiden terveyskysymystä sähkömagneettisista kentistä erilaisten välitysmekanismien kautta ja sen takia piti uudelleen tasoittaa tätä analyysiä ja nyt se on tämän nykyisen puheenjohtajakauden käsittelyssä, koska aluksi eri poliittiset puolueryhmät omaksuivat toisistaan poikkeavia näkemyksiä ja kantoja, jotka piti yhtenäistää. Lukuisia tarkistuksia on tehty. Tähän mietittiin 231 aluksi ja sen jälkeen tuli 16 lisätarkistusta jotka tulivat määräaikaan mennessä. Ja aivan lopuksi kaikki varjoesittelijöiden tekemä yhteistyö. Haluan tässä todella kiittää heitä Silvana Rapti SD-ryhmästä, Marian Harkin ALDE-ryhmästä, Karima Delli vihreistä, Rova McIntyre ECRstä ja Tussas Guesta. Kiitän heitä kaikkia sydämellisesti. Me olemme myös tehneet tänä aamuna työtä Meillä on 24 tarkistusehdotusta kompromisseina. Minusta se kyllä antaa kuvan tämän asian tärkeydestä. Kerron, esittelen teille nyt nämä kompromissitarkistukset, jotka on meidän työryhmämme laatinut näistä sähkömagneettisista kentistä kuulemistilaisuusten perusteella. Professor Chocolat oli tässä kuulemistilaisuudessa. Me olemme myös tehneet työtä ihan kentällä. Strasbourgin sairaalan IRM, RMI äh, radiologiakeskuksessa ja kiitän tätä sairaalan osastoa jo tässä yhteydessä Strasbourgin sairaalan yksikköä, joka osallistui siis tähän viime viikolla. Haluaisin vielä täsmentää ennen kuin lähden käsittelemään näitä kompromissitarkistuksia, että nämä tiedot, tekniset tiedot on pidetty tässä, koska niiden avulla vältetään tämmöinen vähän liian epämääräinen päivitys ja sen takia me voimme perustaa tämän mm, kansainvälisesti tunnustetulle tasolle. Se on varsin tärkeää, jos ajattelemme Euroopan kilpailukykyä, että meillä on mm, tämä viite, tämä referenssi, joka voi siis olla hyödyllinen kansainvälisestikin. Kompromissi A. Afin de, d'éviter jotta voimme, voimme edust- välttää joka viiden vuoden tarkistuksen. Tämä direktiivi perustuu vain nykyisiin tieteellisiin tosiseikkoihin, jos ehdotan, että Euroopan komissio jatkaa tieteellistä tutkimustyötä ja pyydetään uutta direktiiviehdotusta pitkäaikaisista vaikutuksista heti, kun on olemassa tieteellistä näyttöä. On olemassa sopimus varjoesittelijän kanssa pienellä varaumella, jos puhutaan biofysiikasta tässä kompromississa A. Ja minä pyydänkin kohta Karimadellia, joka sisällytti tämän termin tekstiin, että hän voisi käyttää puheenvuoron – tästä kohdasta vihreiden nimissä. Kompromissi B. Une obligation des Tässä on uudelleen muotoilu, jonka avulla halutaan välttää kaikenlainen taantuma, kun puhutaan työntekijöiden terveydestä. Toivomme, että nämä termi must säilyisi siellä. Meillä on myös päästy sopuun varjoesittelyiden kanssa. EPP, SD, ALDE, Vihreät ja EKR. Kompromissi Se on vähän asianmukaisempi teksti, johon on pyydetty saamaan kaikista tärkeimmät, suurimmat altistumistapaukset. Kollega Delli vihreistä painotti tätä. Me olemme päässeet sopuun viiden ryhmän välillä. EPP, EKR, ALDE ja Vihre. Ja kompromissi D on uusi tarkistus, jossa on kielellinen korjaus – Marianne Harkin, qui nous l'a fait. Kiitän Marian Harkinia korjauksesta. Viisi ryhmää pääsivät sopuun aina samat EPP, SD, ALDE, Vihreät, ECR. Kompromissi E. Siinä viitataan näihin normeihin, joilla halutaan valmistaa eurooppalaista kilpailukykyä, koska meidän pitää päästä kansainväliseen harmonisointiin Tämä kompromissi saa tuen neljältä ryhmältä, EPP, SD, ALDE ja Vihreät. Kompromissi F. Tässä on kyse elektro- sähkömagneettisten kenttien määrät, määrittämisestä määrällisesti. Neljä varjoesittelijää allekirjoittajina Viisi puol, anteeksi, vielä ryhmä korjaa puhuja EPP, SD, ALDE, Vihreät ja ECR. Kompromissi G on uusi kompromissitarkistus, joka vahvistaa Euroopan parlamentin asemaa yhteispäätösmenettelyssä. Viisi ryhmää tässäkin allekirjoittajina. Kompromissi H. Siinä puhutaan näistä suhteellisuustaulukoista, jossa puhutaan myös direktiivin siirtämisestä. Aina samat viisi puolueryhmää, jotka tukevat myös tätä kompromissia, kompromissi I, jossa puhutaan poikkeuksien erottamisesta toisistaan. Ja kompromissi I antaa mahdollisuuden nimenomaan suorittaa tutkimuksia <clears throat> äh, magneettiresonanssikuvaustekniikan tutkimuksessa samat viisi puolueryhmää. Kompromissi J. Siinä on kyse pitkäaikaisista vaikutuksista. Heti kun todelliset tieteelliset näytöt ovat olemassa käsillä, niin silloin voidaan ryhtyä tähän. Neljä poliittista ryhmää voivat tukea tätä, EPP, ALDE, Vihreät ja ECR. Kompromissi, kompromissit KLM ottavat huomioon sen tiedon, jonka professori Chocola antoi meille kuulemistilaisuutensa yhteydessä siitä, miten nämä IGNIRPin normit ovat sopivia. Tässä on kyse siitä, käytetäänkö vai ei näiden biofyysisten äh, vaikutusten täsmentämistä. Pyydän Karimadellia käyttämään tästäkin kohta pikaa puheenvuoron. Kompromissi N perustuu noin 30 tarkistukseen. Siinä on meidän kollegan Karimadelin ehdotukset otettu hyvin huomioon. Ja voimme todeta, että neuvostossa on päästy sopuun tästä kohdasta, paitsi saksalaiset ja brittiläiset eivät ole tässä mukana. Aivan samalla tavoin meillä on lisäys tarkistus 116, jossa täsmennetään raskaan olevien naisten tilannetta, joiden pitää saada hyvä suoja tätä riskitekijää vastaan. Neljä poliittista ryhmää ovat allekirjoittana tälle en kompromissille Kompromissi O on seuraava. Siinä on jälleen kerran otettu uudestaan esille mietintöluonnoksen ehdotukset. Mietintöluonnoksen, jota minä siis valmistelen. Kyse on sitoumuksista, velvoitteista. Tässä on EPP, SD, ALD ja vihreät. Kompromissi P tässä on otettu tämä lainsäädäntö, kansallisten käytäntöjen lainsäädäntöjen toteuttamisen noudattaminen sekä sitten EPP, SD, ALDE, Vihreät ja ECR ovat allekirjoittaneet tämän kompromissin, kompromissi Q. Siinä jälleen kerran otetaan myös tarkistukset 158-159 Sari Essajalta ja kollega Delliltä ja me varmasti, meillä on tässä viisi puolueryhmää, jotka ovat tämän kompromissikuun takana, EPP, SD, ALDE, Vihreät ja ECR. Kompromissista R. Me olemme puhuneet sopivista asiallisista normeista. Viisi poliittista puolueryhmää ovat samat jälleen kerran, jotka ovat tämän takana. Kompromissi S. Tässäkin samat viisi puolueryhmää. Siinä otetaan tämä käsite, jota SD-puolueryhmä puolusti sillä ajatuksella, että kaikki käytäntö pitää tiedottaa neuvostolle ja parlamentille delegoitujen, delegoitujen säädösten periaatteiden perusteella. Kompromissi T pyydetään aivan erityis mietintöä komissiolta tämän direktiivin tehokkuudesta, jos halutaan vähentää altistumista sähkömagneettisille kentille viiden vuoden sisällä, jos otamme huomioon tämän direktiivin voimaanastumispäivän ja siitä eteenpäin viisi vuotta. Me todella toivomme, että saamme todellista palautetta siitä, miten tämä direktiivi lähtee toteutumaan. Neljä poliittista puolueryhmää ovat tämän takana, EPP, ALDE, Vihreät ja ECR. Mitä tulee sitten liitteisiin, niitä on vähän uudelleen laadittu. Kompromissi V2VX. Ne perustuvat olemassa oleviin normeihin ja niihin. Jälleen kerran tämän professori Chokalaan kuulemistilaisuuteen meillä on uusi kompromissitarkistus X, jossa on tarkistukset 38-39 Envivaliokunnalta. valiokunnalta poistettu liite numero neljä, jolla ei ole mitään merkitystä, koska se löytyy, sisältö löytyy muista liitteistä, kun niitä oli vähän uudelleen muokattu. Viisi poliittista puolueryhmää, EPP, SD, ALDE, Vihreät ja ECR, voivat siis tukea tätä viime mainittua. Haluan korostaa tämän varsin painavan tärkeän työn toteutumista eri puolueryhmissä. Varjoesittelijöiden avulla olemme saaneet nämä kaikki viisi puolueryhmää hyvin mukaan tähän. Olen aina jatkossakin heidän käytettävissään jatkaaksemme neuvotteluja. Toivon, että esittelin mahdollisimman kurinalaisesti tämän koko keskustelun tuloksen, johon päädyimme kompromisseista. Tämä on nyt siis tämän päivän tilanne. Silvana Rattisen jälkeen Mariana Harkin. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, το θέμα αυτό το εργαζόμενο... Olemme tehneet työtä tämän parissa jo aika pitkään. Ja jälleen kerran haluaisin kiittää Morin Schachtiaria. Hän on hankala tehtävä, Hänhän nyt pohjaa tätä sille työlle, Oui. Ε, κυρία Πρόεδρε, ξαναρχίζω. Είχα αρχίσει και τα έλεγα πάρα πολύ. Eli aloitetaan uudestaan. Eli kiittäisin Chartieria, koska on selvää, että hän on ottanut kaikkien varjoesittelijöiden kannat huomioon, mutta esittelijänä hän luo tämän pohjan ja hän on luomassa tätä perusrakennetta. Ja me vain sitten lisäämme vähän lihaluiden ympärille. Eli hänen tehtävänsä on hankala. No sitten kompromisseista minulla on sellainen vaikutus, vaikutelma, että ainakin minun oloni on turvallinen. Ja meillähän alun perin lähestymistapa oli täysin erilainen, mutta tavoite on sama. Ja olemme lähestymässä konsensusta. Mutta silti on asioita, joista pitää keskustella ja siksihän me tietysti olemme täällä. Ja meille sosialisteille tärkeintä on suorat ja pitkän ajan vaikutukset työntekijöiden terveyteen, kun on altistunut elektro- sähkömagneettisille kentille. Meillä on paljon tieteellisiä tutkimuksia, mutta ei kuitenkaan riittävästi tutkimuksia, jotka voisivat vahvistaa, mitä nämä pitkän altistumisen seuraamukset ovat. Mutta tätä täytyy seurata. Meidän täytyy tarkkailla tilannetta. Ja myöskin tutkimuksen pitäisi jatkua. Aina viiden vuoden välein ehkäpä meidän pitäisi palata tähän ja katsoa, onko tullut uusia tieteellisiä tuloksia. Ja meidän täytyy uusia direktiiviä, joka katsoo, kattaa terveysvaikutukset. Tällä hetkellä meillä on hyvä pohja suojalle tästä vuoden 89 puitedirektiivistä. Ja me hyväksymme tämänhetkiset poikkeukset. Tietyt sotilasoperaatiot ja myöskin lisäsuoja, jotta voidaan turvallisesti käyttää laitteita. Ja asia, johon pitää myöskin puuttua, eli marginaaliset altistumistasot ja sitten toiminta. Eli me tarkastelemme tätä poliittisessa ryhmässäni vielä uudelleen. Ja seuraavina päivinä varmaan voimme viedä tämän asian päätökseen. Enkä nyt halua puhua kovin pitkään, mutta vielä sanoisin, että meidän tavoitteemme on tehdä työtä parlamentissa niin, jotta saamme aikaan yhteisen kannan neuvoston kanssa – Ja näin meillä olisi teksti, joka olisi hyvä kaikkien kannalta. Tietysti potilaat tarvitsevat tätä säteilyä, mutta työntekijöitä pitää suojella. Eli kiitokset vielä esittelijälle. Ja me olemme täällä kaikki valmiita tekemään yhteistyötä. Kiitos. Alors, euh... No niin. Marian Harkin ja sen jälkeen Rova McIntyre. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää hyvin kattavasta mietinnöstä ja sitä, että hän tekee työtä niin perinpohjaisesti ja hän on niin halukas ottamaan vastaan kommentteja, varjoesittelyitä, siitä kiittäisin. Ensimmäinen kommenttini liittyy kompromissiin. Ja H. Tässä esittelijä on ottanut huomioon meidän huolemme pitkän aikavälin vaikutuksista. Kuulin, että edustaja Ratti sanoi, että hänellä on vielä tässä avoinna olevia kysymyksiä, jotka pitäisi selvittää, mutta meidän mielestämme se, että kompromissiin on nyt sisällytetty se, että komissio ja jäsenvaltio ovat tilanteessa, jossa on kerättävä enemmän tietoa pitkän aikavälin vaikutuksista. Se on hyvä, ja jos saadaan tietoa siitä, miten altistuminen vaikuttaa, niin silloin komission on tehtävä uusi ehdotus. Tämä on suhteellinen, sopiva, vaikeasuhtainen lähestymistapa, tietenkin perustuen hyvään tieteelliseen tietoon. Varovaisuusperiaate on näin myös otettu riittävästi huomioon. Esittelijä puhui myös sikallisista seikoista, otetaanko sen mukaan. Me pidimme hankalana tuon sanan poistamista, mutta ehkä voisimme hyväksyä tuon ja jättää tekstin, joka on vielä laajempikin nyt, niin että sanotaan, että nykytoimien kautta pitäisi pyrkiä va- vaikuttamaan kaikkiin suoriin ja epäsuoriin vaikutuksiin liiemmin täsmentämättä – Tämä vahvistaa varmasti tekstiä ja työntekijöiden oikeuksia, kun ei määritellä sen kummemmin, mitä ajetaan takaa. Kompromississa B myös varovaisuusperiaate on esillä. Tässä on minimivaatimukset tässä direktiivissä, mutta samanaikaisesti sanomme, että jäsenvaltioilla on vaihtoehtona myös se, että suotuisammat määräykset hyväksytään. Myös j kompromississa vahvistetaan delegoituja säätöksiä niin, että komission on tehtävä työterveys, työterveysasioiden neuvontavan komitean kanssa lähestää yhteistyötä. Kompromissista Q. Sanoisin, että hienoa, että uusi teksti on siellä hyväksytty, mutta kysyisin kuitenkin esittelijältä seuraavaa. Nyt kun meillä on tämä uusi teksti, niin raukeaako tuo vanha teksti, eli nyt sinne on sisällytetty tapaukset, jossa nähdään altistuminen yli raja-arvon ja sitten sanotaan työnantajan on huolehdittava siitä, että annetaan työntekijälle tai kyseiselle työntekijälle tai työntekijöille lääketieteellistä apua kansallisten käytäntöiden mukaan. Tarkoittaisiko tämä sitä, että muu teksti raukeaisi tuosta, koska sanotaan, että kustannukset tulisivat työnantajan kannettavaksi, mutta jos työnantajan on huolehdittava siitä, että tarvittava tuki annetaan, niin se tulisi tuossa katettua jo. Tuo toinen kysymys on se, koska tätä tukea annetaan tai tätä hoitoa. Sen tulisi olla työajan puitteissa. Se ei ehkä aina sovi työntekijöille. Tästä voitaisiin käydä pientä keskustelua. Ei se mikään keskeisen tärkeä ole. Varmasti voimme siitä sopia ilman suurempia ongelmia. Mukavaa myös niiden osalta, joita työntekijöiden terveys huolettaa, että on vahvistettu kompromissia M. Sanotaan, että työnantajan velvollisuus on lähteä tarvittaviin toimiin, jotta riskit, jotka liittyvät sähkömagneettisiin kenttiin, vähennetään minimiin tai poistetaan kokonaan työpaikoilla. Mielestäni siis on tehty hyvää työtä. Tärkeää, mietintö, erittäin tärkeä. Mutta tässä otetaan huomioon myöskin esimerkiksi viestintä, sotilaalliset kysymykset. Osittain tämä mietintö ja erityisesti liitteet ovat hyvin teknisiä, mutta me käytämme kaikkein tuoreinta tietoa ja luotamme Imirpin antamaan tietoon. Tekstimme on nyt hyvin lähellä lopputulosta. Toivon, että päästään sopimuksen neuvoston kanssa. Kiitos jälleen kerran kaikille osallistuneille. Työtä on tehty perinpohjaisesti ja hyvässä yhteistyön hengessä. Kiitos. Ähm, Madam McIntyre. Rouva McIntyre. Thank you. Um... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää Elisabetia kaikesta hänen tekemästään työstä. Pikkuhiljaa me kaikki lähestymme toisiamme ja tulokset ovat hyviä, joten kiittäisin häntä siitä. Tuen häntä oikeastaan kaikessa. Alue, joka meistä oli huolestuttava, liittyy näihin pitkän aikavälin terveysvaikutuksiin. Ja olemme huomissamme siitä, että meidän ei pidä ennakoida tulevan tutkimuksen tuloksia. Eli meidän täytyy tukea tämänhetkistä tutkimusta pitkäaikaisista vaikutuksista, mutta emme tue tarkistuksia, joissa ennakoidaan näitä tuloksia ennen kuin tiedämme, mitä tuloksia tutkimuksesta saadaan. Mutta kaikki nämä tarkistukset ja kompromissit ovat yhä lähempänä toisiaan ja olen kiitollinen esittelijälle hänen tekemästään työstä. Ähm, Kiitos. Minä en ole koskaan erehtynyt tähän asiakirtaan, olen luottanut aina kaikkiin, mutta kun nyt on kyse loppusuorasta, niin minua vähän huolestuttaa nyt tämä dynamiikka, jos, jonka sisällä liikutaan. Otetaanko tässä huomioon tietojen kehittyminen, tieteiden kehittyminen ja mitä vaikutuksia sillä tällä kaikella voi olla potilaaseen, työntekijään ja käytettyyn materiaaliin? logistiikkaan. Tämä, kun työryhmä on perustettu, niin kyllä sillä voi olla silloin myös delegoituja päätöksiä, tämmöinen yleisnäkymä siitä, mitä delegoidut säädökset olisivat muuttaneet tai sisällyttäneet itse direktiiviin ja mikä on direktiivin vaikutus pitkällä aikavälillä. Minä haluan vain vakuuttautua, että tämän asetuksen myötä meillä olisi, tämän, tämän tekstin myötä meillä olisi direktiivi, jonka avulla voimme ottaa huomioon kaikki tutkimuksen, tuotekehityksen, tieteen edistysaskeleet ja koska kuitenkin aina piilee se riski, että meillä on äh, vastuuhenkilöt, jotka sanovat, että esimerkiksi magneettiresonanssikuvauksissa ei enää koneet vastaa sitä kuvausta, mistä puhuttiin direktiivissä, ja sillähän vaikutukset voivat olla hurjia. Eli emme halua, että vaikutukset ovat, olisivat aivan päinvastaisia, kun me haluamme kattaa tietyn alan tässä, kun pyydetään tämä pitkäaikaisdirektiivi ja delegoituja säädöksiä ja ja delegoituista säädöksistä tehty kokonaiskuva. Kun koko tämä ala on tässä nyt käsiteltävänä. Tiedän, kuinka hirvittävät vaikeudet oli päästä tähän sopuun. Olen ihan varma, että minä haluaisin olla eh, nyt vakuuttunut, että tätä jäädytetä tai sterilisoida sillä tavalla, että sitä ei voida koskaan asianmukaisesti soveltaa. Öö, herra Silva, tämä on myös teidän aamupäivänne tänään ja sen jälkeen vielä esittelijä saa puheenvuoron. Niin, öö. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä vaiheessa, ja kun otetaan huomioon, että viimeiset tarkistukset ovat tulleet esiin vasta nyt, niin en nyt pysty niitä kommentoimaan. Meidän pitäisi tarkastella näitä tarkistuksia ennen sitä. Ja minäkin haluaisin onnitella esittelijää. tästä vielä keskeneräisestä työstä. Ja toivottavasti tässä saadaan aikaan kompromissi, jossa otetaan huomioon tämä vaativa keskustelu. Yksi varaus kuitenkin, kun katsotaan näitä tarkistuksia, siellä puhutaan siitä, että komission pitäisi esitellä – direktiiviehdotus sen pohjalta, millaisia tuloksia tutkimuksista saadaan. Muistuttaisin, että direktiivi hyväksytään sen pohjalta, että direktiivi otetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä jäsenvaltioissa artiklan 153 pohjalta, ja siinä ei ole komission suuntaan mitään velvoitteita. Komissio on aloitteen tekijä, myöskin kun kyse on tutkimushankkeista jäsenvaltioissa. Ja toivottavasti tämä nyt tulee mukaan direktiiviin, mutta sitten on muitakin välineitä. Parlamentin oma aloite, lausunnot, jotka ehkä olivat soveliaampia tähän tarkoitukseen – Eli komissio on tämän suhteen hiukan varauksellinen, mutta totta kai me voimme vielä keskustella tästä yksityiskohtaisemmin tulevaisuudessa. Kiitos. Valiokunnan puheenjohtajana minun on nyt pakko tunnustaa, että voi olla reagoimatta sanoihin, kun te sanotte, että pitää noudattaa teidän aloiteoikeusmonopolianne. Niin kyllä teillä on ollut valmasti <laughs> teillä oli mahdollisuus puhua siitä jo tänä aamuna aikaisemmin. Ja mehän ensimmäisinä olemme hyvin äh, tarkkavaisia. Me seuraamme valppaasti, että komissio todella käyttäisi tätä. Valitettavasti usein tuntuu siltä, että silloin kun on kyse esimerkiksi tämän valiokunnan toimivaltuuksista, niin tämä aloiteoikeus ei enää ole vain komission käsissä, vaan se jää joidenkin muiden käsiin ja ainakin jos katsotaan tämänhetkistä sosiaalista tilannetta EU-ssa, niin tämä aloiteoikeusmonopoli on kyllä usein meille tärkeä. Artikla 153 täällä mainitsitte sen sopimuksesta. Onneksi tämä ei nyt ole ensimmäinen kerta, kun me olemme tämänkaltaisessa tilanteessa. En haluaisi teille nyt lukea tätä koko tekstiä, joka on hyväksytty parlamentissa kaikkien juridisten yksikköjen kanssa, johon on laitettu ja sovitettu yhteen kaikenlaisia määräyksiä ja säädöksiä, mutta se tarkoittaa sitä, että meidän pitää nyt tänä päivänä kyllä löytää hyvä muotoilu eh, siten, että noudatamme oikeusperusteita ja myös komission näkemyksiä. Tämä on puheenvuoron vielä esittelijällä. Minä olen kirjannut kollegojen kommentit, kommentit tänne pari esittelijöiltä eri puolueryhmiltä. Haluaisin sanoa, että kun tänä aamuna päivänä Karima Delli ei voinut olla tänä aamupäivänä täällä kanssamme ja kun kävimme pitkän keskustelun varjoesittelijöiden kanssa erityisesti termistä biofyysinen – Vaikuttaa siltä, että Karima Delli vihreiden nimissä hyväksyisi sitten tämän täsmennyksen tästä termistä, kun se määritellään päinvastoin kuin viimeisessä keskustelussa oli tullut esille. Se on erittäin tärkeää että se nyt tässä tiedottaa meidän ALDE-kumppaneillemme, jotka keskustelivat varsin voimallisesti tästä termitäsmennyksestä. Halusin tämän nyt tuoda teille tämän tärkeän täsmennyksen teidän tietoon. Rouva Rapti puhui tästä viisi vuosin läpikäytävästä direktiivin tarkistuksesta. Me olemme keskustelleet siitä. Hyvä Silvana, pitkällisesti ja aivan viimeisimmässä kokouksessamme varjoesittelijöiden kanssa. Ja meistä meille tuli se vaikutelma, että jos otettaisiin tällainen määräys, niin se silloin kohdistuisi työntekijöiden terveyden suojelemista vastaan koska aivan itsestään selvä on se, että heti kun meillä on jotain tietoa mahdollisista vaikutuksista, niin tätä direktiiviä täytyy lähteä tarkastamaan uudestaan. Kuvitellaanpa sellainen tilanne, että pitää odottaa viisi vuotta, kun samalla aika tiedetään neljän vuoden ajan, että on mahdollisia vaikutuksia, joihin ei reagoida. Ei kai kukaan meistä nukkuisi rauhassa yötään hyvällä omalla tunnolla tällaisessa tilanteessa. Sen takia me halusimme tämän uudelleen aktivoinnin pikemminkin kuin jonkun rytmin tai tahdin, johon sisältyisi pitkiä, tyhjiä, kuolleita jaksoja. Ja tässä on kyse työntekijöiden terveydestä, työntekijöiden, jotka altistuvat sähkömagneettisille kentille säkemäisten kenttien säteilylle. Olemme paljon keskustelleet tästä, pohtineet sitä pitkällisesti asiantuntijoiden kanssa, käyttäjien kanssa, potilaiden kanssa, eri poliittisten puolueryhmien edustajien kanssa ja päädyimme tähän näkemykseen, jonka, minun, jonka minä sitten teille ihan tunnon tarkasti täsmentelin biofysiikasta. Mariana Harkin kanssa voin puhua siitä ihan vielä tarkemmin. Jos ajattelemme myös, mikä on vihreiden kannanoton kehittyminen. Kiitos Rova McIntyre hänen <clears throat> tunnon tarkallisuudestaan. No sitten Rova puheenjohtaja, kuuntelin tarkasti kommenttinne. Me olemme pitäneet erittäin tärkeän kokouksen – jolloin saimme paljon täsmennyksiä tästä. Mainitsin jo äsken, kun kävimme Strasbourgin sairaalan sä, sairaalan asianomaisessa yksikössä ja sieltä saimme lisää täsmennystä ja lisää tietoja. Monet kollegat, jotka eivät nyt ole edes tässä valiokunnassa, jotka tulivat mukaan tähän työhön. Minä luulen, että tämä oli juuri me, se tarkoitus, mihin me halusimme päästä tässä työssä, tasapainottaa, miten käytetään näitä öö, magneettiresonanssikuvauksia ja miten tämä kaikki vaikuttaa työntekijöiden terveyteen. Mehän itse ikään kuin asetuimme tähän työterveystyösuojelutilanteeseen, missä työntekijät ovat joka päivä. Tämä teille ehdotettu tekstit, teille ehdotetut kompromissit ottavat huomioon tästä kaksi, kaksoistasapainokysymyksestä, eivätkä ne vaikuta kuitenkaan tulevaisuuden kehitykseen, jos ajatellaan lait, käytettävissä olevaa laitteistoa on kyse aina siis näistä sähkömagneettisista kentistä. Kaikkien tutkimustulosten perusteella pyritään vähentämään sähkömagneettisten kenttien käyttöaluetta ja ne halutaan yhä turvallisemmiksi. Tämän tekstin ajanmukaisuus ja paikkansa pitävyys ottaa huomioon nämä kaikki osatekijät, mutta mm, mi- mitä me tarvitsemme tässä vastaan? Myös komission heittämän kommentin, että todellakin komission pitäisi nyt kääriä hihat ylös ja sitoutua tähän vähän tiukemmin. Joka viides vuosi, kun meille esitellään nämä tehokkuustoimenpiteet ja toteuttamisvaiheet jäsenvaltioissa tämän direktiivin suhteen. Me tarvitsemme seurantaa. Ei voi jäädä siihen tilanteeseen, että emme samalla tiedä, miten tätä toteutumista, toteutumista seurataan, toimenpanoa seurataan. Ja meillä pitäisi olla pysyvä seuranta, valvova katso, miten tiede kehittyy, kun puhumme pitkäaikaisista mahdollisista vaikutuksista. Meidän me olemme tehneet rakennelman, joka perustuu kahdenlaiseen sitoumukseen. Me, meille se on tärkeää, me pidämme tästä kiinni. Tiedämme, että neuvoston kanssa pitää käydä vielä erittäin tiukkoja keskusteluja, me olemme valmiita siihen – mutta jos me haluamme saada näkökannat yhtenevään, yht, lähestymään toisiaan eri poliittisten puolueiden välillä, jotka alussa olivat niin kaukana toisistaan, ja nyt ne ovat lähentyneet toisiaan, konsensushenki on vahva tässä tekstissä, ei se ollut mikään helppo tehtävä, mutta se, mikä tuli esille kaikkien viiden poliittisen puolueen edustajien kanssa, jotka päätyivät kaikki näihin kompromisseihin, kaikilla oli tämä kahtalainen tahto pitää siis seurata jatkuvasti pitkäaikaisia mahdollisia terveysvaikutuksia, riski, riskipitoisia terveysvaikutuksia, mutta toisaalta taas komission velvoitus viisi vuosittain tarkistaa sitä, miten tämä on toteutettu toimeenpantu kansallisissa lainsäädännöissä. Minä voin puheenjohtajana esittää teille yhden kysymyksen. Minä, minä olen vähän huolestunut, anteeksi siis työntekijöiden puolesta kaikki on suojeltu ja turvattu, mutta jos on joku toinen sivuvaikutus, uusi sivuvaikutus, sekin on ennakoitu, mutta riski toiseen suuntaan on se, että teollisuus huomaakin, että on löydetty hyvin toimiva koneisto tai laisteisto, joiden avulla saadaan sähkömagneettisten kenttien toteuttamia säteitä, jotka ovat paljon heikon, heikompia. Emme me halua tätä direktiiviä enää, koska se ei nyt päde meihin, koska meillä on uudenlainen laitteisto, jossa on erilaiset määrät. Ensinnäkin ei tässä ole kyse säteilystä, koska jos puhutaan sähkömagneettisista kentistä, niin niiden avulla voidaan olla käyttämättä säteilytystä, joka on itsessään hyvin vahingollista Nämä sähkömagneettiset kentät eivät ole mitenkään vahingollisia, se on todistettu. Jos ajattelemme jatkuvuutta tai pysyvyyttä, tämän direktiivin pysyvyyttä, riippuen siitä, miten tulevaisuuden tiede ja kehitys etenevät, jos ne pystyvät osoittamaan, että ei ole vaikutusta että voisimme olla käyttämättä tätä direktiiviä, koska normithan ovat kansainvälisiä ja kaikkien laitteistojen koneidenhan pitää noudattaa näitä kansainvälisiä normeja, joita on työstetty ja jotka näkyvät tässä liitteistössä. Rouva puheenjohtaja, jos työ oli vaikeata, ei se ollut vaikeata poliittisten puolueryhmien välillä, koska sieltä löytyi paljon hyvää tahtoa joka taholta. Työ oli paljon vaikeampaa neuvoston kanssa, koska nimenomaan nämä liitteet, jossa käsiteltiin näitä aiheita, näitä ongelmia, niin ne saivat aika huomattavat mittasuhteet. Neuvoston puheenjohtaja aloitti näistä liitteistä joskus ja joskus se aloitti käsittelyn tekstistä. Otettiin uudestaan, palattiin, käsiteltiin uudestaan ja toivon, että todella tästä sukeutuu jotakin hyvää työntekijöille, hyvää Euroopan kilpailukyvylle ja tietysti hyvää työntekijöiden terveydelle. Ja ennen kaikkea viime kädessä, jotta siitä tulee jotain hyvää potilaille. Haluan kiittää erittäin lämpimästi kaikkia varjoesittelijöitä eri poliittisista ryhmistä, mutta haluan kiittää myös meidän valiokuntamme sihteeristöä, joka oli erittäin hyvin aina käytettävissä ja oli vähän moottori liikkeelle palevana voimana. Kiitän herra Herbionia, joka seurasi meitä eh, komissiosta jo kuukausien ajan on seurannut meidän työtämme tästä aiheesta. Kiitos. Parfait. Alors, sur la base de... Loistavaa tämän keskustelun perusteella keskustelu, joka oli hyvin rikas tapamme joulussa 6. joulukuuta. Ja sitten suuret neuvottelut, mutta ne lienevät nyt paljon helpommat kuin tämä viimeinen aihe, joka meillä on vielä tänä päivänä käsiteltävänä, vaikka asiat etenevät kyllä. Kohdassa 16 minä annan teille uudestaan puheenvuoron, jotta voitte kertoa meille vähän siitä, miten neuvottelut ovat edenneet neuvoston kanssa, kun komissio valvoo tarkasti trilogian keskustelua Euroopan sosiaalirahastosta. Rouva esitteli, olkaa hyvä. <coughs> Merci, madame la présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. No mitä nyt sanoa näistä neuvotteluista neuvoston kanssa? Nämähän ovat erittäin hankalat neuvottelut koskien Euroopan sosiaalirahastoa – Ja täytyy sanoa, että kolmikantaneuvotteluissa komissio on tasapainottava tekijä, joka on hyvin hyvän tahtoinen neuvoston suuntaan, joka vielä ei ole saanut neuvottelumandaattia. Ja siellä nyt viivytellään monia asioita. Ensinnäkin meidän on pitänyt sopia työtavasta ja luen kiitos meidän vahvuutemme, koska näissä neuvotteluissahan me vahvuutemme on valiokunta, äänestys. Sieltä parlamentti antoi hyvin voimakkaan neuvottelumandaatin. Ja sitten toiseksi eri esittelijöiden sitoutuminen eri poliittisista ryhmistä. Meillähän on esittelijöitä, jotka ovat hyvin sitoutuneita kussakin poliittisessa ryhmässä. He ovat päteviä, he tuntevat täysin nämä aiheet ja he lähtevät neuvotteluihin minun kanssani hyvin määrätietoisella tavalla. Meillä on vahvuutena myöskin sihteeristömme. Haluaisin kiittää Sabina Manianoa, äh, Moira Antianellia ja oikeudellista yksikköä, joka on auttanut meitä tässä asiassa. Tällä hetkellä on nyt viidennet kolmikantaneuvottelut. Ja meillä on tällä hetkellä hetken puheenjohtajavaltio ja myöskin Irlannin puheenjohtajavaltion edustaja tässä mukana. Ja komissiosta yksikön päällikkö Manuela Gelek. Me toimimme alakohtaisesti. Me olemme keskittyneet keskittyneet yhteen alaan kerrallaan ja käsittelemme artiklin, artiklan kerrallaan. Meillä on hyvin vaikeita asioita, joissa on perusteltava myöskin asioista, jotka ovat kaikkein selvimpiä erityisesti nämä julkiset kohteet. Meidän on pitänyt olla hyvin tiukkoja siitä, että näistä on pidetty kiinni ja siitä, millä tavalla on käsitelty näitä kysymyksiä. Ja sitten nuoret, joilla ei ole tutkintoa, Työ ei vielä ole päättynyt, eikä ole vaikutelma myöskään sitä, että tilanne olisi vakautunut. Tämä on ongelma, joka meillä on jatkuvasti kolmikantaneuvotteluissa. Eli aina pitää miettiä uusia ehdotuksia ja sanamuotoja, jotka voisivat saada taakseen konsensuksen. Eli tuntuu siltä, että meillä on tekstimme, sitten perustellaan asioita neuvostolle koska sillä ei ole neuvottelumandaattia ja ehkä sitten nyt saadaan sitten aikaan uusi teksti. Tämä työ on hyvittäin, hyvin hidasta, eikä meillä ole vuoropuhelukumppania, jonka kanssa voitaisiin varmistaa se, että edistystä tapahtuu. Ja minua vähän epäilyttää tämä asia kolmikantaneuvottelu kolmikantaneuvottelun jälkeen. Kiitos. Kyllä me olemme kuitenkin jotakin muutamia taisteluja tässä voittaneet joissakin sitoumuksissa, niin kun, kun ajattelemme ohjelman otsikoinnissa. Ajattelen tässä aluekehitysvaliokuntaa erityisesti, mutta kun te kerrotte tästä tilanteesta, se on sama, joka on toistunut monissa muissakin kolmikantaneuvotteluissa, joissa todetaan, että Palauten neuvostosta meidän töittämme suhteen on sillä tavalla, että, että kun täällä lähdetään runoilemaan budjetista, niin se ei ole mitenkään mielivaltaista aina. Ja kyllä meidän pitää aina muistaa tämä lainsäädäntöperusta. Minä kiitän teille tästä selonteosta. Haluaako joku kommentoida, käyttää puheenvuoron? Guerrero Salom ei halua käyttää puheenvuoroa, eli näin ollen olemme saaneet tämän aamupäivän kokouksen päätökseen. Kiitämme tulkkeja, jotka voivat siis näin ollen vapautua aikaisemmin. Me tapaamme seuraavan kerran 6. joulukuuta kello 9 työntäyteinen istunto. Kiitos.